So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Ainakin siis hyvät kollegat, jotka eivät paikalla, heitä pyytäisin istuutumaan. Ja sitten sanoisin, että kun jo kello on yli kolmen, me aloitamme. Ja niin avaankin virallisesti nyt tämän kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksen. Ja tulemme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, joka on esityslistan hyväksyminen. Minulla on kolme muutosta joita ehdottaisin. Ensimmäinen koskettaa kohtaa viisi. Esittelijä ei tänään voi olla paikalla ja tästä syystä ehdotus olisi lykätä kohdan viisi siirtäminen tiistaille 14. huhtikuuta kello yhdeksäksi. Silloin olisi tarkoitus oikeastaan käsitellä esitystä kohtaa kahdeksan, yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö. Tämän kohdan esittelijä ehdottaa, että tämä siirrettäisiin seuraavaan valiokunnan kokoukseen, joka on kuudentena ja seitsemäntenä päivänä toukokuuta. Ja sitten kohta 20. unionin kauppariitojen ratkaiseminen. Ehdottaisin, että kokous pidettäisiin suljetuin ovin, siis kolme muutosta esityslistaan. Onko muita? Helmut? Niin. Minä halusin juuri pyytää, että kohta kahdeksan lykättäisiin, koska esittelijä ei voi olla paikalla. Ja kansanvalvoksen valiokunnan valiokunnassa on puhuttu asiasta ja että me pysymme aikataulussa mukana, vaikka lykkäämmekin asian käsittelyä täällä meillä. Ja schön. Hyvä. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, katson, että näin muutettuna esitysistä on hyväksytty, joten kohta viisi siis siirretään huomisaamuun kello yhdeksäksi ja kohta kahdeksan seuraavaan kokoukseen ja kohta 20 käsitellään suljetuin ovin. Kiitos. Tulemme seuraavaan kohtaan, joka on pöytäkirjan hyväksyminen viime kokouksesta, niin kuin tavallista. Toimme niin, että jos ei kokouksen loppuun mennessä ole huomautuksia, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi. Kiitos. Ja sitten kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitus, ilmoitukset. Ensinnäkin haluaisin ilmoittaa, että tämäkin kokous on seurattavissa parlamentin ulkopuolella internetin välityksellä. Me kaikki tiedämme, että EP-televisio on erittäin suosittu kautta maailman. Ja Tästä syystä sanoisinkin vielä kerran, että teidän täytyy lähteä siitä liikkeelle, että jopa Uudessa Seelannissa seurataan teidän toimianne. Me olimme valtuuskuntana Vietnamissa, Hanoissa ja Ho Chi Minh kaupungissa seitsemän valtuuskunnan jäsentä ja puheenjohtaja – olivat Vietnamissa, mukaan luettuna myös kaksi varapuheenjohtajaa, herra Winkler oli paikalla ja herra Zahradil, joka on myös esittelijä, joka käsittelee Vietnamia, samoin kuin kansanpuolueen eh, asiasta vastaava henkilö herra Kaspari, samoin kuin herra Maatsin eh, sosiaalidemokraattien ryhmästä herra Rova Sarnes, Rodriguez ja herra Proust. Valtuuskunta oli nähdäkseni aivan oikeaan aikaan paikalla. Siellä oltiin juuri menossa kauppasopimusten loppuvaiheessa ja saatoimme saada hyvin kattavan kuvan neuvottelujen tilanteesta ja vielä kerran olla näkemässä, mitkä ovat todennäköisimmät erilaiset ongelma-alueet. Me tapasimme lukuisia korkean tason keskustelukumppaneita, mukaan luettuna Vietnamin pääministerin, apulaisulkoministerin, apulaiskauppaministerin ja kansalliskokouksen talousvaliokunnan puheenjohtajan, myöskin äh, ammattiliittojen puheenjohtajan ja talouden asiantuntijan, joka edustaa kommunistista puoluetta, samoin myös kansalaisyhteiskunnan edustajia ja talouselämän edustajia. Joten siis tämä oli hyvin kattava valtuuskunta, joka sai se mahdollisuuksia saada tietoa. Erityisen selvää oli Vietnamin kiinnostus vapaakauppasopimukseen. Tämä nousi esille keskustelussa pääministerin kanssa. Hän sanoi selvästi sen, että hänen mielestään se on prioriteetti ja että se on verrattuna muihin kauppasopimuksiin, joita Vietnam on neuvottelemassa, kuten äh, TPP. Hän katsoo sitä yhtenä prioriteettina näihinkin verrattuna, joten voidaan lähteä liikkeelle siitä, että Vietnam on valmis ja halukas saamaan aikaan kunnianhimoisen sopimuksen Euroopan unionin kanssa. Seuraava neuvottelukierros on kesäkuussa ja voi hyvinkin käydä niin, että tuolloin tai kenties ähm, hiukan myöhemmässä neuvottelukierrosvaiheessa sopimus saadaan valmiiksi, mikä olisi menestys kummallekin osapuolelle ja varmasti todellakin tukisi talouden dynamiikkaa Vietnamissa, samoin kuin myös tietysti Euroopan intressejä Vietnamissa. Joten siinä mielessä tämä on hyvin onnistunut matka, jonka teimme ja seurantaryhmässä voimme ottaa esille siellä saadut kokemukset. Sitten mitä tulee täysistuntoäänestyksiin, eli Ukrainan makrotaloudellinen tuki, joka perustui meidän valiokunnassamme tehtyyn mietintöön. Sehän 25. maaliskuuta hyväksyttiin. Ja siinä mielessä se on saatettu menestyksekkäästi päätökseen. Neuvosto ilmoitti, että myös se on tulossa hyväksymään tämän asian mukaisesti äänestys Länsi-Balkanin maista ja tekstiilituonnista ovat esillä 29. huhtikuuta. EUn kertomus investoinnin esteistä on esitelty maaliskuussa – ennen kaikkea mitä tulee ongelmiin Venäjän, Kiinan, Intian ja Brasilian kanssa, ja samoin myös Argentiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. Ne on siellä erityisesti mainittu. Tämähän on yksi asia, joka jatkuvasti on esillä keskusteluissa komission varapuheenjohtaja Kataisen kanssa, joka on vastuussa kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä. Ja tässä yhteydessä myös käsittelee investointipolitiikkaa muissa maissa. Tässä olivat minun ilmoitusasiani. Onko puheenvuoropyyntöjä? Herra Winkler. Uh, chairman, thank you very much. Uh, and, uh, uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys. Tämä liittyy menettelyyn. En tiedä, onko tänään tapahtunut oikein sääntöjen mukaista. Pöydällä on esitys. Ja en tiedä, onko tämä nyt oikein ennakotapaus, joka halutaan ottaa käyttöön. Tämän valiokunnan jäseninä en haluaisi, että me jäämme eri ryhmien markkinointitempausten alaiseksi. Minä arvostan tällaisia, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän tyyppistä markkinointia ei pitäisi aloittaa tässä valiokunnassa. Minä siis kunnioittain ehdotan, että nämä pöydälle asetetut tavarat poistettaisiin henkilökunnan toimesta. Kiitos, herra Winkler. Nämä on varmastikin jaettu ennen kokouksen avaamista, koska muuten virallisen kokouksen aikana sääntö on selvä. Jaetaan vain sitä, minkä minä olen hyväksynyt, ja näin tätä myös tullaan noudattamaan. Tämä ilmeisesti on jaettu ennen kokousta, ja siinä mielessä ei se ole luonteeltaan millään muotoa virallista. Hyvä. Nyt tulemme kohtaan neljä hyljetuotteiden kauppa. Herra Bentsen, hän onkin paikalla. Hän on meidän lausunnonvalmistelijamme. Meillä on muutos, joka koskee direktiiviä vuodelta 2009. Se on se, mikä on esillä. Ja se liittyy voimakkaasti siihen, miten näitä tuotteita on merkitty, ennen kaikkea kun on kysymys siitä, että nämä tuotteet tulevat Kanadasta. Ja kysymys on ennen kaikkea ollut siis siitä, miten tämä liittyy inuitien elinolosuhteisiin Kanadassa. Uutta säädöstä tarvitaan, jotta voidaan myöskin saada aikaan sopimus VTOn puitteissa, ja tämä on nyt se, mistä meidän esittelijämme tulee meille kertomaan. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I will continue. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän äidinkieltäni. Tanskaa. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asetuksen, joka kielsi hyljetuotteiden myynnin e- EU-ssa Norja ja Kanada veivät asian VTOn käsittelyyn tämän takia. Tätä tänään käsittelemme, koska meidän pitää selventää tähän liittyvää lainsäädäntöä. Meillä on seuraavat kommentit, kommentit Inuitti-poikkeuksesta. Yksi kahdesta poikkeuksesta vuodelta 2009 oli se, että sovimme siitä, että inuittien pitäisi voida hyötyä tällaista poikkeusluvasta, eikä sen pitäisi mitenkään kielteisesti vaikuttaa tähän väestöön. Kun me tarkastelemme tuloksia tällä hetkellä, olen pahoillani siitä, miten olemme kohdelleet tätä alkuperäisväestöä. Olemme kohdelleet heitä aivan hirvittävällä tavalla. He ovat eläneet syrjäisillä alueilla maailmassa. He elävät kaukana pohjoisessa ja pyrkivät selviytymään mahdollisimman hyvin. He syövät hylkeenlihaa, syöttävät koiriaan niillä, he käyttävät turkiksia vaatetukseen ja he myyvät tuotteita ja 2009 ehdotus tuhoaa heidän elinkeinonsa, josta he ovat kuitenkin satoja vuosia elä, eläneet. Tässä puhutaan teknisistä sopeutuksista, nyt nämä sopii yhteen VTO-sääntöjen kanssa, mutta komissio unohtaa, että se mistä tässä on kyse on jotakin, mikä vaikuttaa tavallisten ihmisten arkipäivään. He näyttävät ajattelevan, että tämä lainsäädäntö on olemassa jossakin tyhjössä ja unohdetaan ihmiset, joita tämä koskee, joiden elämää tämä vaikuttaa. Komissio ei ole tarkastellut seurauksia ja kuitenkin olemme vain tiukentaneet sääntöjä ja tekstiä Grönlannin kohdalla mielestäni komissio on tehnyt todella huonoa työtä tässä. Me jäsenet varmastikin voimme sanoa, että haluamme, että työ tehdään hyvin. Ja kaikki luvut, mitä itse olen tähän mennessä nähnyt, antavat ymmärtää, että kielteisiä seurauksia inuitteille tästä on syntynyt. Grönlannin, Grönlanti vie hyvien turkeksia. 9 miljoonasta 2 miljoonaan vuoteen 2013 mennessä, kun tämä asetus 2009 on tuhonnut heidän elinkeinonsa, koska eivät enää voi myydä turkiksiaan. Me puhumme tavallisista ihmisistä, jotka elävät hyvin kaukana Brysselistä ja siksi ilmeisestikin liian kaukana. Heillä ei ole supermarketteja siellä ihan kulman takana noin vain, eikä heillä ole muita mukavuuksia. Me teemme näistä ihmisistä sosiaalilukun asiakkaita. He ovat riippuvaisia Grönlannin valtiosta, joka ostaa sitä turkikseen ja tukee heidän elämäänsä, kun taas turkisten määrä vaan kumuloituu. Siellä on valtavasti nyt turkisvarastoja eikä tämä ole kestävällä pohjalla olevaa toimintaa Grönlannille, Inuitille, eikä maailman äh, luonnonvaroille. Minä olen tehnyt tarkistuksen, että komission täytyy tutkia, minkälaisia vaikutuksia Inuittipoikeuksesta on syntynyt. Jos tämä ei mitenkään vaikuta, silloin komission täytyy ehdottaa ehdotuksia parantaa tilanteen, niin, että lainsäädäntömme ei aiheuta heille mitään vahinkoa. Meillä täytyy olla kunnollisia sääntöjä inuittien kohdalla. Meillä on säästösääntöjä kestävästä kehityksestä. Tässä on kyse ihmisistä, jotka kohtelevat luontoa paljon paremmin kuin kukaan muu. He elävät luonnon kanssa, eivätkä he itse asiassa ole mikään taakka ekojärjestelmä. Me voisimme oppia näiltä ihmisiltä hyvin paljon täällä Brysselissä, mitä mitä tulee sitten Itämeren poikkeuksen on sitä mieltä, että tämä on tällainen kirurginen toimenpide, vähän niin kuin leikattaisiin yksi tu, tu, tuolin alka pois, ja tämä se tarkoittaisi sitä, että tuoli pysyy ihan samassa valassa kuin ennenkin. Tämä on seurausta siitä, mistä sovimme 2009. Itämeren poikkeus koskee pientä määrää hyljettä, jota käytetään käsityöläistoimintaan. toimintaan mutta meidän pitää kunnioittaa ympäristöämme ja jos me näin teemme, tämä tarkoittaa sitä, että Itämeren hylkeestä tulee jätetavara. Meidän pitää pitää hylkeet kontrollissa Itämerellä, koska he, ne uhkaavat kalakantoja. Mutta nyt me kohtelemme heitä niin kuin syöpäläisiä, koska sanomme, että emme voi käyttää niiden tuotteita hyväksi, tai niissä tehtyjä tuotteita hyväksi. Tässä ei ole mitään järkeä. Tämä ei ole kestävä tapa käsitellä luonnonvaroja. Olen tehnyt tarkistuksen, että poistaisin tämä kohta. Tämä on varsin kapea tulkinta VTOn säännöistä. Minä haluaisin, että komissio tekee tässä yhteistyötä kanssa. Niin tässä ei ole kysymys tekniikasta, vaan kysymys on siitä, että pidetään kiinni tästä hauraasta kompromissista vuodelta 2009 Itämeren sääntöjä ei voida hyvin perustella, eivätkä nämä kiintiötkään ole, ole hyvin peru, perusteltuja, mitä tulee Habitat-direktiivin. Kun Itämerellä käytetään luonnonvaroja hyväksi kestävällä tavalla niin, että emme estä mitenkään ihmisiä hyödyntämästä kestävällä, kestävällä tavalla luonnonvaroja, joita heillä on käytössään. Kiitos. Kiitos, Rabentsen, sosiaalidemokraattien varista ja Lightfried paikalla, mutta herra Schuster toimi hänen puolestaan. Kiitos, herra Lightfried pyysi minua esittämään jotakin hänen nimissään tähän asiaan. Hyvät kollegat, niin kuin me kaikki tiedämme, kauppakielto koski hyl- kuutteilla vastaan se vahvistettiin VTOssa, mutta siitä huolimatta on pyritty saamaan parannuksia kumpaankin. Poikkeuksen esittelijä herra Benson on nämä tehnyt ja tässä yhteydessä kiitokset hänelle hänen tekemästään työstä. Varjostelen sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi valita minimaalisten lähestymistapa ja neudottaa komission ehdotusta. Tavoitteenamme on muuttaa niitä alueita, joita VTO arvosteli, ja tätä pitäisi yleistottaen turvallisempana lähestymistapana, jotta olemassa olevaa lainsäädäntöä ei täysin, sitä ei täysin luovuttaisi eh, vain siksi, että osat siitä eivät ole VTOn hyväksymiä. Mutta on jotakin muutoksia, joista olemme avoimia, joita esillä esitetty, kuten miksi vaikutusarviointi, joka koskee kielteisiä vaikutuksia, joka alkuperäiskansoihin voi kohdistua EUn kauppakielosta, ja tätä selvitettäisiin. Tähän liittyy kysymys siitä, voidaanko näihin vaatimuksiin tässä yhteydessä tarttua, koska kysymys on pitkältikin VTO-päätöksen toimeenpanemisesta. Heti myöskin muutoksia, jotka koskevat alkuperäiskansoja ja kestävää resurssien hallintaa, eikä sitä, että yleisesti muutettaisiin asetusta esittelijän tarkoitus, että poikkeus, ja eh, tästä ei poistettaisi lähtien liikkeelle kestävästä resurssien eh, hallinnoidista, vaikka VTOsta vaatii, olin tämän suhteen skeptisiä. Mielestämme olisi katsottava, ettei tällaisesta uudelleenmuotoilusta seuraisi syrjintäsyytöksiä eh, VTOn taholta. Siksi tämä MRM poikkeus siitä täytyy, olisi mennessä pidettävä kiinni. Mitä tulee alkuperäiskansoja koskevan poikkeuksen, pitkälti pääsemme tässä varmasti yhtymielisyyteen Estelijän kanssa olemme odotamme mielenkiintoa, odotamme mielenkiintoa, minkälaisia uusia esityksiä tulee, odotamme myöskin hyvää yhteistyötä. Herzlichen Dank. Kiitos. Herra Kempää ei ole paikalla. Alde ei ole paikalla. Gue. Rova Mynö. Dank u wel, voorzitter. Se puheenjohtaja, puheenjohtaja esittelijä te puhutte VTOsta, hän haluaa kaupallistaa ylkeiden viennin, jotta ja käyttää mennessä luonnonvarojen hyväksi ja alkuperäisväestön hyväksi. Emme vastusta MRM-poikkeusta, emmekä myöskään inuitti poikkeusta mutta olemme vaikka sitä, että kaupallisesti suhtaudutaan tähän asiaan. Ja vieläkin tärkeämpää, VTO ei tule hyväksymään tällaista muutosta, nämä poikkeukset joita ole tätä varten tarkoitettuja. Jos nämä poikkeukset kuitenkin haluamme tehdä mahdollisesti, sitten on nämä mahdotonta isossa mittakaavassa olla käymättä kauppaa näillä. Siksi ei haluta mitään kauppaa yhdelle tuotteille. Me olemme vastaan Bensenin tarkistuksia myös äänestämme niitä vastaan. Kiitos. Kiitos. Vihreiden puolesta. Olkaa hyvä. Ich darf mich mein... Niin. Voin sanoa, että olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa. Mekin olemme sitä mieltä, että esittelijä ei voi, esitys ei voi tässä muodossa tulla hyväksytyksi, koska MRM poikkeuksen osalta on käynyt ilmi, että on vain yksi jäsenvaltio, joka ylipäätään hyödyntää tätä poikkeusta, ja joka jakaa vain 31 sertifikaattia, joten tämä kohta voidaan ongelmitta poistaa. Toinen asia on, mitä tulee inuiteihin, että todellakin on selvitettävä, että kaupallinen hyödyntäminen on poissuljettua. Se on melko helppoa siinä, että muutetaan muutamia sanoja, joten tässäkin on niin, että me emme näe mitään todellista syytä poistaa tätä poikkeusta, niin kuin esittelijä on ehdottanut. Kiitos EFDDn puolesta. Grazie. Mm, mi unisco anch'io alle voci precedenti. Kiitos. Olen edeltävien kollegojen kanssa yhtä mieltä. Olen sitä mieltä, että EUn sitoumuksista on pidettävä kiinni, mitä tulee hyljetuotteiden kauppaan. Ja nämä ovat tuotteita, jotka tulevat nimenomaan, joita saadaan kuuteista. Ilmaston lämpeneminen asettaa koko lain uhanalaiseksi. Näiden asetu, tämän asetuksen tulisi koskea myös johdannaisiin, joita saadaan hyljetuotteista Grönlannissa ja Kanadassa näiden alueiden pohjoisosissa on erittäin on tiettyjä kansoja, jotka elävät näistä tuotteista, mutta on erittäin vaikea tehdä ero perinteisen metsästyksen saalista ja toisen tyyppisen metsästyksen saalista. Meidän tulee olla varoillamme ettei tehdä poikkeuksia vallitsevaan lainsäädäntöön. Kanada on hyväksynyt sen, että se hyväksyy Euroopan ehdottomat muutokset aiemmin ja Kanadan kanssa on sitten, että olisiko mahdollisuus saada aikaan yhteis, saada sopimus Kanadan kanssa, jotta nämä aiemmin voimassa olleet säännöt olisivat valotettaisiin siten, että nämä otettaisiin Kanadan kanssa sovitun vapaakaupasopimuksen piiriin. Thank you very much. And first of all, I'd like to thank... Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää Estelle Bensenia tekstiluonnoksesta. Tiedän, että tämä on varsin monimutkainen kysymys ja siihen pitää tarttua asianmukaisella tavalla, mutta kaikkein tärkein tehtävä meillä on, että yritetään tehdä EU-lainsäädäntö sellaiseksi, että se sopii yhteen vto kanssa. Kysymys kuuluu, miten tämä tehdään? Ja minä olen sitä mieltä, että herra Benson on ihan oikeassa, kun hän puhuu siitä, miten tapa, mitä komissio tässä on ehdottanut, jotta EU-lainsäädännöstä saadaan sopivan VTO-säätöjen kanssa yhteen, on todella surkea. Tämä on huono ehdotus, huono tapa harmonisoida EU-lainsäädäntö VTO-sääntöjen kanssa yhteen. Ja oikeastaan meidän pitäisi palata taaksepäin ja muistella, mitä me täällä valiokunnassa aikana me sanoimme. Me olimme huolissamme juuri tästä tilanteesta ja valiokunnan lausunnossa me ehdotimme, että hylättäisiin tämä lainsäädäntöehdotus. Ja syy, miksi näin teimme silloin, johtui siitä, että olimme sitä mieltä, että meidän pitäisi käsi tarttua tähän turhaan julmaan hylkeiden tappoon jossain päin maailmassa, mutta ei sanoa, että kauppa sinällään on tässä mikään ongelma. Ja komission ehdotus lankasi ihan samaan ansaan kuin ensimmäisellä kerralla. Tämä on tällainen nopea asioiden korjaaminen, mutta ei oikea tapa toimia. Ensinnäkin komission ehdotus itse asiassa ehdottaa sitä, että in, inuitten sitten hylkeitä pitäisi voida myydä jäsenvaltioissa, mutta hylkeitä, joita sitten taas metsästään EUn sisällä, vaikkakin ne, ne on vieläkin <laughs> vähemmän julmalla tavalla öö, öö, metsästetty, niin mielestäni tämä on huonoa kauppapolitiikkaa, huonoa politiikkaa yleensäkin. Kyse on syrjinnästä. Sitä paitsi komissio ei ole edes tehnyt vaikutusarviointia, jotta määrittelisi seurauksia tästä e, ehdotuksesta. Tämä on vielä yksi esimerkki siitä, miten laaditaan huonoa lainsäädäntöä. Ja kolmanneksi Tämä on todella ristiriitaista myös itse asiassa. Tässä ei vain sanota, että on lupa metsästää hylkeitä. Tässä puhutaan siitä seikasta, että hylkeitä pitäisi metsästää vielä paljon enemmän, koska kannat ovat nousseet, kasvaneet. Itse asiassa tässä jopa rohkaistaan metsästämään hylkeitä, mutta ei pitäisi käyttää kuitenkaan hyljetuotteita. Joten nyt mitä he sitten haluavat komissiossa sanoa on, että olkaa hyvä, jatkakaa metsästystä, mutta kohdelkaa äh, tavaraa niin kuin jätteenä, hyljetä jätteenä. Ja tämä on huono asia. Selvästi rikotaan biologisten monivuotoisuuden yleismusta vastaan. Ja kuitenkin EU on mukana tässä sopimuksessa. Meidän pitäisi edelläkin metsästää ja tappaa hylkeitä, mutta meidän pitäisi vain tuhota ruhot jätteenä, koska hylkeet Euroopan unionissa eivät ole uhanalainen laji. Kannat ovat räjähtäneet täällä ja kasvaneet. se on hyvä asia. Mutta se tarkoittaa sitä, että hylkeitä tullaan metsästämään nyt ja jatkossakin. Suuri kysymys kuuluu, mitä meidän pitäisi tehdä metsästetyllä hylkeellä. Pitäisikö niitä polttaa tämä, haudata maahan vai pitäisikö niistä tehdä tuotteita? Ja tämän takia olen sitä mieltä, että ehdotus siitä, että ei poisteta koskettaisi MRM, merellisten luonnonvarojen hallinnointipoikkeusta, vaan pikemminkin muotoiltaan se uudella tavalla, niin kuin esittelijä lausunnosta tarkoitus kuusi sanoi. Se on todella fiksu ehdotus, koska tässä selkeästi tartutaan tähän mainittuun ongelmaan, eikä yritetä tällä, tällä nopealla valastaroida tilannetta on huonoa ympäristöpolitiikkaa metsästä hylkeitä ja tuhota sitten ruhot jätteenä tämä meidän pitäisi yhdessä valiokunnassa hylätä. hylätä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että myöhästyin, mutta Lufthansa on nykyään erittäin epätäsmällinen. Minä halusin käyttää, tai en halunnut käyttää puheenvuoron, mutta herra Fjellner sai aikaan sen, että halusin käyttää kuitenkin puheenvuoron. Minä näen asian aivan toisin. Viime vaalikaudella me teimme hyvää lainsäädäntöä, lainsäädäntöä, joka päätettiin enemmistöillä, lainsäädäntö, josta halusin pitää kiinni. Ja tuo lainsäädäntö, kanalaiset ovat sen erityisistä syistä puuttuneet siihen. VTO reagoi asiaan, ehdottanut hyvin pieniä muutoksia. Ja minusta tämän täytyy riittää, enempää ei tarvita. Periaate siitä, mitä me päätimme, on se, että huolimme siitä, että hylkeitä ei enää teurasteta raasti meillä tai muualla. Ja tämä on se, mistä meidän pitää kiinni. Tämä on se, mitä pitää edelleen työstää niissä puitteissa, jotka VTO meille on antanut. Ja näin minä näen myöskin komission ehdotuksen. Siksi olen sitä mieltä, että ei pitäisi tehdä liian suuria muutoksia. Tämä voitaisiin tehdä hyvin lyhyesti, mutta näin tämä olisi. ja Fjellner. Kenties voisimme käydä tästä keskustelun. Minä haluaisin sanoa Lightfriedelle yhden asian. Ainoastaan Lufthansa ei ole epätäsmälleen, vaan monet muut lentoyhtiöt ovat niin ikään ongelmissa täsmällisyyden suhteen. Mutta olen sitä mieltä, että niin teidän kuin komission tulisi osoittaa, että luonnostaan inuitit eivät tapa Jumalan tavalla hylkeitä ja että eurooppalaiset kalastajat tulevat aina tappamaan julmasti hylkeitä, sillä se on impli- implisiittisesti sanottu tässä lainsäädännössä. Tässä on puuttua julmaan hylkeiden tappamiseen tietyillä alueilla. Tässä sanotaan, että meidän muiden tapamat hylkeet, se on ihan ok, mutta EU-kansalaisten tapamat hylkeet, se ei ole hyväksyttävää. Ja mielestäni se osoittaa, että tässä tapauksessa olette väärässä. Voorzitter, ik ben blij te horen. Olen iloinen sen, että Graf Jelner, mm, hänellä on kyllä vaikeuksia siinä, että hylkeitä äh, teurastetaan. Siitä olen tyytyväinen, mutta hän ei mielestäni kyllä ymmärrä sitä, että kun pyytää rahaa hyljetuotteista, niin se on tässä nyt kannustamina äh, lahdata niitä yhä enemmän tai metsätä yhä enemmän. Siis jos sanotaan, että voi käyttää hy- hylkeitä ja käyttää tässä hyväksi inutipoikkeusta tai, tai jos hylje kannat pitää pitää elossa, niin tässä tämä on vain kannustin sille, että jos sitä käytetään oman käyttöön, tai jos halutaan päästä tiettyyn tarkoitusperään, mutta ei kauppaa varten. Tätä me vastustamme. Meillä on tässä kyllä vaikeuksia tätä hyväksyä. Joten silloin kun pyytää rahaa hyljetuotteista, niin silloin jätetään ovi auki kaupan käynnille. David. David. Let's go back just one step. Niin vain yksi asia, mitä pitäisi muistaa että parlamentti hyvin laajalla enemmistöllä, siis viime vaalikaudella meidän me ei esittänyt lausuntoa tästä asiasta. Tästä asiasta päätettiin äh, Strasbourgissa ja silloin oli paljon metsästäjiä, eikä onkaan niinkään valiokunnan jäseniä, mutta se on luku sinänsä. Parlamentti siis hyväksyi tämän lainsäädännön suurella enemmistöllä ja VTO on todennut, että meillä oli oikeus tehdä niin – että kauparajoitukset perustuvat eläinten hyvinvointiin voivat olla perusteina kansainvälisen oikeuden puitteissa, mutta myöskin muista Lissabonin sopimusta, joka luokittelee elämät, elämät tunteviksi olennoiksi ja antaa meille velvoitteen kohdella eläimiä hyvin. Joten pidän hyvänä komission ehdotusta, pidän hyvänä VTOn äh, määrä, arviota asiasta, mutta vastaus herra Fjellnerin kysymykseen on se, että se mitä me sanomme on, että kaupallinen hylkeiden pyynti pitäisi kieltää Euroopan niin sisäpuolella ja ulkopuolella. Ja tässä pitää olla johdonmukaisia kansainvälisen oikeuden mukaisesti, joten sekä EUn ulkopuolella että sisäpuolella on kiellettyä kaupallisesti pyytää hylkeitä, mutta olemme sanoneet, että historiallisista ja perinteisistä ja muista kulttuurista syistä on Inuitti poikkeus, jonka täytyisi olla pätevä. VTO sanoi, että me olemme tätä poikkeusta määritelleet oikein ja että mitä tässä tapauksessa pitäisi tehdä, ei olisi avata keskustelua kokonaan uudestaan, vaan katsoa, miten voimme saada kunnollisen Inuit-tarkistuksen aikaan. Ja komissio ehdottaa tässä mielessä asiaa, joka menee oikeaan suuntaan. Tämä ei lopeta sitä, että Inuit-yhteisö EUn sisällä hyötyisi tästä, mutta se lopettaa kaupallisten metsästäjien mahdollisuudet hyötyä tästä poikkeuksesta samalla tavalla kuin me pyrkineet lopettamaan kaupallisen pyynnin EUn ulkopuolella. Kiitos. Ja nyt annan komissiolle puheenvuoron. Herra Martin Lukas. Thank you very much, Mr. Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä asiakirjasta ja haluan kiittää esittelijää siitä, että kuuli meitä asiakirjan valmisteluvaiheessa. Minä muistuttaisin, mitä VTO-päätös pitää sisällään. Sehän on asiakirjan lähtökohta. Tässä päätöksessä on ylläpidetty tätä hyljetuotteiden kauppaa. Se oli tärkeä käänne hyväksemme tässä riidassa. Tässä oli kuitenkin kaksi poikkeusta. Ensimmäinen poikkeus koski tuotteita, sitä, että säästetään näitä, tämä MRM-poikkeus ja toinen oli tämä Inuitti-poikkeus. Mitä tulee MRM-poikkeukseen, niin VTO ei hyväksynyt, että tämän tyyppinen metsästys on erilaista kuin kaupallinen pyynti Kanadassa ja Norjassa. Tämä MRM, merellisten luonnonvarojen hallinnointia koskeva poikkeus, niin Tämä ei ole riittävän erilaista kuin kaupallinen pyynti Kanadassa ja Norjassa. Mitä tulee inuitti poikkeukseen, VTO-päätös oli varsin erilainen. VTO hyväksyi, että inuittipyynti on erilainen kuin kaupallinen pyynti Norjassa ja Kanadassa. Tämä on tärkeää, välttämätön alkuperäiskansallinuiteille – ja siksi tämä markkinointi, myyntikielto on poistettava alkuperäiskansan kohdalla. He tarvitsevat hylekauppaa, jotta he voivat elää. VTO puuttui siihen, että ei, innoittipoikkeuksessa ei mainittu eläinten hyvinvointia millään tavalla, eikä millään tavalla – tehty eroa innuittiin, innuitien harjoittaman kaupan ja muun kaupan välille. Komissio on kynsin hampain puolustanut säännöstöä, kieltoa ja poikkeuksia, mutta tämä VTO-päätös nyt on sellainen, että sen kanssa on elettävä meillä on sellainen lähestymistapa tähän VTO-päätökseen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun joudumme muuttamaan omaa säännöstöä VTOsta johtuen muutama vuosi sitten polkomyynti päätöksen jälkeen joudumme tekemään vastaavanlaisen liikkeen. Tuolloin halusimme muuta säännöstöä mahdollisimman vähän. Tehdään ainoastaan muutoksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme panna täytäntöön VTO-päätöksen. Saman aikaan täytäntöönpanon on oltava riittävän vahva, että vto riitä saadaan päätettyä. Ja tämä on yksittäinen tapahtuma. Tämä tulee tehdä tietyn aikarajan puitteissa. Tässä ei ole mitään täytäntöönpanon liittyvää tarkistusmahdollisuutta. Tämä lähestymistapa. Huomioon ottaen tämä on testattu, hyväksi todettu tapa VTO-päätökseen, niin tämä johtui siihen, että tämä MRM-poikkeus poistettiin. Taistelimme erittäin paljon sen puolesta, että MRM-poikkeus voitaisiin ylläpitää, mutta asiantuntijoiden näkemys oli, siis, oli se, että se oli poistettava, mikäli haluamme panna kunnollisella tavalla tämän täytäntöön tämän päätöksen MRM-poikkeuksen olosuhteita, mikäli niitä olisi muutettu, niin tässä olisi silti syrjinnän vaara, ja tämä tarkoittaisi sitä, että me emme olisi noudattaneet tätä päätöstä. Me halusimme tämän muuttaa, mutta se ei ollut mahdollista, joten meidän oli poistettava tämä inuittien, inuittipoikkeuksen suhteen. Me lisäsimme sanamuotoja, jotka ottivat huomioon eläinten hyvinvoinnin ja lisäksi lisäsimme kohtia, jotka toivat, tekevät selkeän pesäeron kaupalliseen pyyntiin. Tämä inuittipyynti koskee Grönlannin inuitteja ja alkuperäiskansoja muualla. Kiitos. And now Kiitos. Ja puheenvuorossa on nyt jälleen esittelijämme. Olkaa hyvä. Tack, eh, herr Forman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pidän nyt jään siihen kiinni, mitä komissio tässä lopuksi sanoi. Siis tarvitaan merkityksellinen poikkeus inuiteille. Ja kuulen tätä samaa myös muista puheenvuorossa tänään. Olen iloinen siitä, että monet täällä pyysivät tällaista vaikutusarviointia lainsäädännön seurauksista, jotta nähdään, miten se vaikuttaa Grönlandin inuittiväestöön. Ja minä toivon, että varjoesittelijöillä on aikaa lukea tämä raportti, jota tässä näytän käsissäni VVFn laatima tutkimus. He ovat tuottaneet, laatineet raportin Grönlandin, Grönlannin hylkeistä ja he kuvaavat tässä, mitä asetuksen jälkeen on tapahtunut. Olen samaa mieltä puhujien kanssa, jotka sanoivat, että meidän pitäisi varmistaa, että julmaa, julmalla tavalla hylkeitä ei tapeta niin kuin olemme nähneet Kanadassa tehdyn, mutta me emme puhu samasta, kun me puhumme inuetasta. Hehän ovat vuosisatojen ajan jäällä metsästäneet hylkeitä ja nyt he pakotetaan jättämään kotiinsa koska he eivät voi siellä enää saada elantoa. Ja tässä puhutaan vain henkilökohtaisesta kulutuksesta. Inuitilla henkilökohtainen kulutus on sitä, että saadaan lihaa perheelle, koirille, mutta myös heidän pitää voida myydä muutamia hylkeennahkoja. Emme puhu sadoista tuhansista hylkeistä, joita tapetaan julmalla tavalla. He metsästävät hylkeitä ja tappavat eläimiä myös sinä aikana vuotta, kun on jatkuvasti pimeää tässä osassa maailmaa, joten minä toivon, että varjoesittelijät vaikuttavat ratkaisun löytämisen, että toimimme vastuullisella tavalla inuittien suhteen. Mielestäni komissio on kyllä nyt istunut vähän toimettomana. Me puhumme VTO-sääntöjen ja päätösten täytäntöönpanosta. Lainsäädäntö vuotta 2014. Kuinka monta kuukautta meillä on aikaa asiaa käsitellä? Nyt sitten meillä kerrotaan, että saamme sakot, jos emme seuraa sääntöjä, mutta minä olen sitä mieltä, että komissio on vain istunut pyöritellen so- sormiaan, peukaloitaan. Minäkin mietin, miten tämä voitaisiin nyt uudelleen muokata tämä teksti, mutta odottaisin, että komissio ei pi- puhun nyt vain teknisistä sopeutuksista. Meidän pitää kunnioittaa niitä ihmisiä, joiden elinkeino on tästä kiinni. He kohtelevat luontoa paljon paremmin kuin kukaan täällä Brysselissä tai Tanskassa tai missään muualla. Heillä ei ole mitään, heistä ei synny kielteisiä vaikutuksia ekosysteemiin. Meidän pitää kunnioittaa tällaisia ihmisiä, jotka elävät vastaavalla tavalla. Ja minulle kyse, minulle, minulla kyse, kyse on myös kestävyydestä emme ole koskaan tätä väestöryhmää kovin hyvin kohdelleet ja odotan mielenkiinnolla keskustelua jatkossa. Toivottavasti ehditte lukemaan tämän raportin, että voimme löytää oikean ratkaisun näille henkilöille, joista puhumme. Kiitos. Määräaika tarkistuksille päättyy 17. huhtikuuta kello 12. Sitten 17. toukokuuta miet, mietintö hyväksytään täällä valiokunnassa. Ja välitämme sen vastuuvaliokunnalle, joka 24. Huht- kesäkuuta äänestää asiasta. Näin päätän tämän keskustan kohdan käsittelyn. Kohta viisihän on sitten siirretty huomisaamuun. Se merkitsee sitä, että annan teille nyt tauon joka kestää 10 minuuttia, jotta olemme paikalla hiukan ennen kello 16. Dann, liebe Kollegen, niin, hyvät kollegat, jälleen avaan kokouksemme. Minulle on ilo toivottaa tervetulleeksi Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja herra Katainen tänne tänään. Haluaisin sydämellisesti todottaa teidät tervetulleeksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun te olette täällä kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja toivon, että me saamme tästä tällaisen jatkuvan vuoropuhelun sillä meillähän on suuri intressialue, joka on yhteinen investointien kysymys ja myöskin kasvun impulssien antaminen, jotka välittömästi liittyvät kauppapolitiikkaan. Ja herra puheenjohtaja Katainen juuri totesikin, että yksi hänen päätehtävistään on komission investointisuunnitelman sanasta tiedottaminen ja myöskin siinä se, että saadaan aikaan investointeja ja kauppapolitiikan kautta niin, että tällainen uusi alku Euroopalle myös on asia, jolla on vaikutuksia kauppapolitiikkaan. Me haluamme varmastikin myös sitä, että yritysten vienti vahvistuu Tämä tietysti liittyy kauppasopimuksiin, mutta me haluamme myös, että investoinnit kolmansissa maissa lisääntyvät ennen kaikkea niin, että niitä tekevät yritykset, jotka tähän asti eivät ole olleet kansainvälisesti aktiivisia ja jotka näiltä osin voivat osaltaan myös antaa panoksensa EU 2020 strategiaan. Siis läheinen yhteys siihen, mitä me täällä teemme, on sillä, mitä te teette komissiossa. Ne ovat tärkeitä tehtäviä. Ja vielä kerran sylmästi tervetuloa ja ainakin teille puheenvuoron. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, kiitoksia kovasti kutsusta tulla keskustelemaan kanssanne. Olen valmis ja iloinen tästä tilaisuudesta keskustella missä tahansa te, te haluatte, missä olette kiinnostuneita, mutta erityisesti tulin keskittymään puheenvuorossani kahteen pääprioriteettiin komissiossa. Investointisuunnitelma ensinnäkin ja kauppa- ja investointikumppanuus. Nämä kaksi politiikkaa ovat molemmat tärkeitä jo sinällään, mutta suurimmat hyödyt syntyvät, jos me rinnakkain voimme edistyä molemmissa asioissa ja pyrimme löytämään synergioita kahden asian välillä. Ensinnä mainitsisin investointisuunnitelman. Viime marraskuussa hyväksyimme Euroopan investointisuunnitelman ja kuten te tiedätte, hyväksyimme ehdotuksia asetukseksi Euro- EFSille, ESIRille, Euroopan strategisen investointien rahastolle tammikuussa. Lainsäädäntöehdotus on nyt parlamentin käsissä. Me seuraamme läheisesti eri valiokuntien työtä ja annamme tietoja, joita meiltä pyydetään. Me odotamme mielenkiinnolla hyviä keskusteluita ja trilogeja parlamentin neuvoston komission kesken ja toivottavasti tämä rahasto saadaan liikkeelle ennen kesää. Tämä on ensimmäinen huomattava lainsäädäntöehdotus tällä vaalikaudella ja uskon, että on olennaista osoittaa kansalaisillemme, että tällä kertaa toimimme todella eri tavalla. Voimme tehdä yhteistyötä ja saada aikaan kestävää taloudellista elpymistä, jos me haluamme onnistua ja jos me todellakin haluamme luoda uusia mahdollisuuksia Euroopan yrityksille ja ihmisille, meidän täytyy poistaa investointien, investointiesteitä, joita Euroopassa nyt vielä on, erityisesti esteitä rajat ylittävälle ja kansainväliselle toiminnalle olen matkustanut ympäri Eurooppaa viime kuukausien selittäen ja keskustelen investointisuunnitelmasta. Jatkuvasti esitullut aihe, josta kuulen yksityisiltä sektorilta on, että kiireesti pitäisi päästä e- etenemään sisämarkkinakysymyksessä ja poistaa estetä investoinneille, siis parantaa investointiilmapiiriä. EU on on huomattavan tärkeässä kauppa- ja investointisuunnitelmissa mukana, neuvottelussa mukana. Me haluaisimme, että yrityksemme pääsisivät paremmin markkinoille kuin muut kilpailijamme, jotta voisivat myydä ulkomarkkinoille ja varmistettaisiin, että investoinnit ulkomaille suojellaan. Lähestymistapaa seuraa komission investointisuunnitelmaa, mitä tulee kauppaan ja investointisuunnitelmaan sopimuksiin, ne täydentävät toisiaan ja vahvistavat toisiaan investointisuunnitelman kautta haluamme houkutella kotimaisia, myös ulkomaalaisia investointeja. Haluamme myös pääomaa, innovatiivista teknologiaa. Meidän pitäisi saada investointisuunnitelmaan mukaan avoimuutta ja seurattavuutta. Investointisuunnitelma tekeekin juuri näin. Kun me täytäntöönpanemme sääntelyä koti, kotona. Silloin asetamme itsemme parempaan neuvotteluasiaan ja pyrimme parantamaan ympäristöä yrityksillemme, kun ne käyvät kauppaa ulkomailla. Esimerkiksi jos meillä olisi kunnolliset digitaalimarkkinat, sisämarkkinat, me saisimme uutta vahvuutta ja vaikutusvaltaa kansainvälisissä kauppa- ja investointineuvotteluissa. Lisäksi kunnianhimoinen investointisuunnitelman käyttöönotto parantaa voittoja joita, ja hyötyjä, joita voidaan saada missä tahansa kauppasopimuksesta, kun poistetaan näitä erilaisia pullonkauloja sisämarkkinoilta ja strate- investoidaan energiaan, tutkimukseen ja niin edelleen ja muihin strategisiin alueisiin. Näin yritykset tulee, yrityksistä tulee kilpailukykyisempiä ja ne pystyvät paremmin kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Synergia kauppa- ja investointipolitiikan ja investointipolitiikan välillä ovat, ovat, on erittäin tärkeää pk-yrityksille erityisesti tutkimukset jatkuvasti osoittavat, että puuttuu pääomaa ja se on huomattava este globaalisoidussa maailmassa pk-yrityksillemme. Kun parannetaan niiden rahoituksen saantia, investointisuunnitelma voi toimia moottorina sille, että yhä enemmän pieniä yrityksiä käyttää hyväkseen etuja, joita EUn kauppasopimuksesta syntyy yrityksille, joten Kauppa- ja investointikysymyksessä komissio tekee kovasti työtä, se neuvottelee parhaimpia mahdollisia so- sopimuksia Euroopalle ja tiedän, että valiokunta haluaa tätä myös. Kuten voitaisiin odottaa, tällaiselta sopimukselta TTIP on ollut tietenkin huomion keskiössä. Se on erityinen prioriteetti tälle komissiolle ja myös minulle henkilökohtaisesti, koska tämä sopimus voi olla huomattava kannustin Euroopan taloudella ja tehostaa vaikutusvaltaamme, kun asetetaan globaaleja standardeja ja sääntöjä ja näin voimme palvella omia etujamme ja arvojamme. Haluaisin korostaa, että on toteutettavissa saada aikaan tällainen sopimus ilman, että lasketaan omia standardeja tai ympäristö, työstandardeja, kuluttajan suoja tai terveyslainsäädäntöä. Puheenjohtaja Juncker on sanonut on perustunut tällaisen TTIP-työryhmän, jota minä itse johdan yhdessä herra Timmermanin kanssa. Tässä ryhmässä keskustelemme lähestymistavoistamme ja varmistamme, että toimimme johdonmukaisella takalla, tavalla kaikissa neuvotteluissa, että komission jäsen Malmström saa sen tuen, mitä hän tarvitsee, kun toimii pääneuvottelijana. Olemme keskustelleet, miten pitäisi edetä investoinneissa, ja haluan nyt toistaa, mitä Rova Malmström tästä sanoi ja ajatuksia joita hän välitti viime kuussa tälle valiokunnalle. Minä uskon, että myös investointisuunnitelman kulmasta katsottuna kattava luku investoinnista, jossa on myös eh, uudistettu ISDS-järjestelmä on oikea ratkaisu TTIPille. Niin kuin komissaari Maastro, minäkin odotan mielenkiinnolla keskustelua teidän kanssanne tulevina kuukausina siitä, miten muokkaamme näitä uudistuksia, että järjestelmä sopii tarkoituksia, tarkoitukseen. Autamme pääomavirtoja ja helpotamme investointeja ulkomaille ja, ja varmistamme myös, että hallituksen oikeus säännellä. Komissio haluaisi saada aikaan yhteisen EU-kannan siitä, miten tästä eteenpäin. Kun me yritämme tässä onnistua, minä toivon, että te suhtaudutte avoimella mielellä, ettekä sulje mitään ovia liian varhain. Toisaalta, toisella puolella Atlanttia seurataan ja kuunnellaan tarkasti, mitä Euroopan parlamentti sanoo TTIPistä ja erityisesti tästä sijoittajien ja valtion välistä riitojenratkaisusta ISDSstä. Nyt on aika keskustella teidän kanssanne näistä asioista samoin muiden sidosryhmien kanssa. Olemme luottavaisia sen suhteen, että saamme sellaisen ehdotuksen, joka on hyväksi hallitukselle, investoinnille, työntekijöille ja kuluttajille. Vielä lopuksi tulee olemaan enemmän tilaisuuksia tänä vuonna keskustella laajemmista yhteyksistä synergioista eri instrumenttien ja politiikan alojen välillä, joita valikoimasta löytyy, kun ajatellaan kasvua ja työpaikkojen luomista. Komissaari Malmström on valmistelemassa tällaista uutta kattavaa investointi- ja kauppastrategiaa. Haluamme esitellä sen syyskuun loppuun mennessä. Dynamiikka sisämarkkinoiden ja sisäpolitiikkamme välillä tulee olemaan tämän keskustelun ytimessä samoin Tähän tulee liittymään se kysymys, miten voimme selittää paremmin, miten kaupan kautta luodaan kasvua ja työpaikkoja Euroopassa ja mikä EUn kaupan rooli maailmassa on. Komissio on sitoutunut avoimeen osallistavaan prosessiin ja me mielenkiinnolla haluamme kuulla teidän näkemyksenne. Kaikista näistä sy- syistä komissio priorisoi näitä aloitteita, investointisuunnitelmaa ja TTIP-kysymystä, ja me haluamme varmistaa, että tässä toimitaan johdonmukaisella tavalla, ja ne, ne täydentävät toisiaan nämä kaksi asiakokonaisuutta. Mutta me tarvitsemme myös teitä ja teidän yhteistyötänne. Lopetan tähän puheenjohtaja ja kiitän teitä huomiostanne ja odotan kiinnostavaa keskustelua näistä asioista. Ja myös muusta kysymyksestä, josta haluatte ehkä puhua. Kiitos paljon komission varapuheenjohtaja. Poliittiset ryhmät saavat ensin puheenvuoron. Kuten tiedättekin, aloitamme EVP-koordinaattorista, mutta hänellä täällä, joten Jörg Leidfried SDstä saa puheenvuoron. Sure, Mr. Vice President. Kiitos paljon, varapuheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että puhuitte mielenkiintoisesta aiheesta. Minulla on yksi erityinen kysymys. Mainitsitte TTIP-neuvottelut. Se on eräs mielenkiintoisimmista aiheista meille täällä. Ja minä haluaisin kysyä, kuinka te periaatteessa näette neuvotteluiden tilanteen. Me puhuimme Malmströmille ja pääneuvottelijalle. Ja vaikutelma, joka välittyy, on se, että mitä syvemmälle neuvottelut etenevät, niin näyttää siltä, että neuvottelut muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi niin mitä mieltä te olette niistä ongelmista, joita neuvotteluissa saattaa ilmetä, vaikkapa maantieteelliset alkuperämerkinnät, tai se, että avataan julkiset hankintamarkkinat Yhdysvalloissa. Toinen kysymykseni on hieman keskitetympi, se keskittyy ISDSään Parlamentissa käydään mielenkiintoisia kysymyksiä ISDS, jos näin lievästi voin asian ilmaista. Ja SD-ryhmässä puhutaan ISDSn perinteisestä muodosta siten, kun se on setassa mm, sovittu, niin kuinka voidaan neuvotella sellainen järjestelmä Yhdysvaltojen kanssa, joka saisi parlamentin enemmistön tuen taustalleen. Olen sitä mieltä, että ISDS tässä nykyisessä perinteisessä muodossaan saattaisi joutua ongelmiin parlamentin käsittelyssä. Langen asiakirjassa on suuri määrä tarkistuksia, jotka kiertävät tämän asiakirjan koskien TTIPiä. Ja olisi mielenkiintoista nähdä, oletteko sitä mieltä, että asian voisi olla jonkinnäköinen ratkaisu, tai miten te näette mahdollisen loppuratkaisun, mikäli tästä ei päästä yhteisymmärrykseen. Scholz. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös varapuheenjohtajalle alustavasta puheenvuorostanne joka liittyy tähän hyvin tärkeään ja mielestäni haastavaan aiheeseen. Aiemmin jo täysistunnossa ja muissa valiokunnissa on keskusteltu komission puheenjohtajan suunnitelmasta, joka koskee investointeja. Tietyssä mielessä minä edelleenkin olen sitä mieltä, että me puhumme jonkinlaisesta vuuduusta, sillä suoraan sanottuna minä en ole täysin ymmärtänyt, ja tämä koskee myös tämän päivän ajatusta vaihtoa, mitä tulee nimenomaan kansainväliseen kauppaan, miten me tai miten te haluatte houkutella yksityisiä investoijia antamaan paljon rahaa kehityksenä tällainen hankkeita, jotka ovat tulossa esimerkiksi Saksasta. Listalla on paljon hankkeita, jotka on jo kansallisella tasolla hylätty tai joita on arvosteltu kansallisella tasolla siksi, että ne eivät ole sellaisia, että ne loisivat lisää työpaikkoja ja jotka olisivat järkeviä ajatellen Euroopan unionin tulevaa teollista kehitystä tai Saksan teollista kehitystä. Jos me puhumme teollisuudesta tai puhumme uusista haasteista, joilla pyrittäisiin todella saamaan aikaan lisää investointeja esimerkiksi tieteen sektorilla, niin että ei menetä sitä, mitä on, kun tiedämme, että Kiinassa tällä hetkellä on, siis sieltä, että Kiinasta tulee suurin osa patentteja lukumääräisesti. Miten siis halutaan houkutella yksityisiä investoijia antamaan rahaa, sillä viime kädessähän jokainen investointi, sen täytyy yksityisille yrityksille, kaikkea suurimmille yrityksille tietty voitto, tietty tuotto, ja jos yksityiset investoijat rakentavat teitä tai siltoja, nämä hankkeet voivat vain epä, epäsuorasti tuoda tuottoa esimerkiksi tiemaksujen muodossa. Miten te ajattelette, mikä tulee olemaan tämä lopputulos olemaan näistä, jos Puhummeko me silloin siitä, että on paljon yksityistettyä infrastruktuuria, yksityistettyjä infrastruktuurihankkeita, lentoasemia ja sen sellaista, otan tässä nyt vielä yhden esimerkin. Eli jos ihmiset alkavat käyttää vaihtoehtoisia reittejä siksi, että tietyillä reiteillä, jotka kuuluvat suurille yrityksille. E, jos tämä johtaa siihen, että investoinnit eivät vastaakaan odotuksia, tuonko sinun maksamaan korvauksia investoijille? Merkitsekö sitä, että yksityis- julkista rahaa käytetään siihen, että taataan yksityiset voitot? Ja sitten TTIP, se on täällä jo mainittu. Te viittasitte kauppaan ja investointiin kumppanuusneuvotteluihin. If we have, if you are looking into... Me katsomme työllisyystilanteeseen kummas, kummallakin markkina-alueella, kummassakin osapuolessa. Niin näemme eroa niiden välillä. Minä juuri parasin Yhdysvalloista, kävin paljon keskusteluja myöskin ammattiyhdistysten edustajien kanssa ja New Yorkissa ollaan syvästi huolestuneita jopa ammattiliitot, jotka aluksi ovat olleet kovasti näiden neuvottelujen kannalla, ovat sitä mieltä, että ne eivät tule nyt täyttämään niitä odotuksia, jotka koskevat tiettyjen työvoimaa koskevien standardien nousemisesta suhteessa nimenomaan EU-standardeihin. Eli se, että noudatettaisiin edelleenkin akikommuniteeria Euroopan unionissa, tai asetetaanko sitten kyseenalaiseksi – niin, että pudotetaan standardeja, vai pitäisikö Yhdysvaltojen standardit nostaa Euroopan tasolle, koska totta kai, jos täytyy, miten muutetaan olemassa olevia standardeja, vaikuttaako siihen, miten se voidaan houkutella investoja Yhdysvalloista tulemaan Eurooppaan investoimaan talouden alueella. Thanks a lot. Kiitos. Rova Kela. Thank you. Kiitoksia. Minullakin muutama kysymys kaupasta ja investoinneista. Mitä tulee kauppaan? Teidän raportistammekin näemme, että väitätte, että kauppa automaattisesti tuo kasvua, mutta se TTIPin yhteydessä tähän liittyy paljon kysymysmerkkejä. Mitä tulee tähän argumenttiin, ehkä voisitte täsmentää, miten uskotte tämän toteutuvan ja miten tämä johtaa työpaikkoihin, koska tehän olette vastuussa myös työpaikoista komissiossa. Tietysti voisitte väittää ja puhua vertailusta edusta. Tätä kautta voitetaan työpaikkoja, mutta voidaan myös menettää työpaikkoja. Ja tätä ei pitäisi mielestäni aliarvioida tätä työpaikkojen menetyspuolta. Ja siksi mietinkin, miten te tarkastelette EU-työmarkkinoita. Miten aiotte luoda työpaikkoja EUn sisällä? Kauppa ei oikeastaan ole tässä väline, koska se uhkaa myös monia työpaikkoja todellisten ihmisten kohdalla. Eikö pitäisi tarkastella myös paikallista arvoa, kun työpaikkoja luodaan? Kun ajatellaan sisäistä kulutusta ja sisäistä arvoa, jota meidän pitää pystyä luomaan, pitäisi pystyä tarttumaan myös kestäviin investointeihin, jotka luovat hyviä työpaikkoja, kestäviä työpaikkoja, mikä teidän näkemyksenä tästä. Sitten mitä tulee investointisuunnitelmaan, jota me tuemme, kunhan se vain on kestävä. Nythän se ei ole vielä ihan selvää, onko se kestävää vai ei. Meidän ei pidä jatkaa sitä, että lisätään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja eikä rakenneta vain uusia työpaikkoja, koska siellä on investointi vain rahan haaskosta pelkästään. Haluaisin myös kysyä teiltä, miten te mielestänne voimme tukea kriisiohjelman maita investointisuunnitelmassa, koska tällä hetkellä ne on suljettu pois ja jonkinlaista joustovarahan on, mutta miten näitä tätä joustovaraa käyttää niin, että varat todellakin menevät sinne, missä todella rahaa tarvitaan sitten mainitsitte investoin, yksityiset investoinnit, niin Euroopassahan meillä on iso investointikuilu. Siltikin, vaikka rahaa on paljon käytössä, vapaana odottelemassa parkkeerattuina, ihmiset miettivät, mihin rahansa voisivat käyttää, ja meillä on niitä se ohjelmia, mutta siltikään investointeja ei tapahdu. Ja minua kiinnostaisi tietää, mitä aiotte komissiossa tehdä tällä asialle. Tietysti rajansa sillekin on, mitä voitte tehdä, mutta mi- mi- miten voitaisiin investointiongelma ratkaista? Ja mitä ehdotuksia teillä on? Kiitos. Uh, Jut. Thanks very much. Um... Kiitos paljon. Minulla on hieman erilainen lähestymistapa. En jaksa puhua teetivistä, puhumme siitä varmasti koko iltapäivän vielä. Haluaisin puhua Esiristä ja siitä, kuinka tämä liittyy kansainvälisen kaupan ulottuvuuteen. Me olemme suunnitelleet, että investoimme valtavasti infrastruktuuriin, ja kun katson niitä hankkeita, joita on kaavaltu, niin kulutamme erittäin paljon infrastruktuuriin, erittäin paljon materiaaleja, erittäin paljon liiketoimintaa tällaisille talouden perustaan kuuluville yrityksille, niin minä tulen Koillis-Englannista ja me onnistuimme pelastamaan teollisuutta tavanlaisen yrityksen avulla kriisin aikana ja ja teräs on halvempaa kuin useammin ja nyt maailmanmarkkinoille päätyy ylijäämiä Kiinan markkinoilta. Kuinka me voimme varmistua siitä, että tämä eurooppalainen infrastruktuurin rakentaminen voi myös hyödyttää meidän työvoimia ja meidän teollisuutta? Sehän on suuri huoli varmastikin monille eurooppalaisille, varsinkin minun vaalipiirin kaltaisille alueille köyhimpiä. Englannissa on muita teollisia alueita Euroopassa, jossa teollisuus on todellakin koko yhteisen perusta, ja mikäli tässä joudutaan kilpailemaan globaalilla tasolla, niin tässä saatamme jäädä häviväksi osapuoleksi. Kuinka Malmströmin kanssa voitte varmistua, että myös eurooppalaiset työntekijät hyötyvät globalisaation hyödyistä saman aikaan, kun pitää varmistua siitä, että tässä suojelutaan kaikilta eri vaaralta. Kiitos. Kiitos puheenvuorosta. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy vapakauppasopimukseen. Niissähän jos katsoen aina tämä varovaisuusperiaate saatetaan voimasta. Näin on ennen kaikkea TTIPn osalta, jossa se ei ole mikään ongelma, koska heillä on toisenlainen tuotevastuujärjestely, lainsäädäntö, mutta meille se kyllä on ongelma. Miten te tulette suhtautumaan tähän? Mitä ovat käytännön vaikutukset? Niitä varmaan ei tarvitse merkitä. Tässä luetella, miettikääpä millaista, millainen oli viimeisin oikeuskäsittely Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa, silloin tiedätte mitä tarkoitan. Tämä oli ensimmäinen asia. Toinen asia, niin jätänkin tämän tähän. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos, herra varapuheenjohtaja. Ehkä Kolme lisäkysymystä vielä minulta. Minusta olet aivan oikeassa. Investointiaste Euroopassa on liian alhainen, jopa Saksassa. Se on todella aivan liian alhainen. Joten vaara, että menetämme kilpailukykyä muille suurille toimijoille globaalissa taloudessa on olemassa. Meidän pitää stimuloida investointeja se on varmaa. Mutta investointisuunnitelman volyymi on vain, vain noin 300 miljardia euroa. Se ei ole kovinkaan paljon, joten meidän pitäisi todella keskittyä siihen, millä alueilla meidän pyrkisi, tulisi pyrkiä stimuloimaan investointeja. Minusta tärkein alue on uudelleen teollistamisprosessi Euroopassa, ennen kaikkea se, että digitaalinen maailma saadaan äh, tuotannon maailmaksi, että syntyy tällainen tavaroiden internet, jotta saadaan aikaan uusia yritysmuotoja. Se on hiukan erilaista kuin muut investoinnit ja niihin liittyvät kysymykset. Miten te näette tämän volyymikysymyksen. Toinen kysymykseni verrattuna Yhdysvaltoihin ei ole tällaista riskipääoman kulttuuria. Ennen kaikkea nuoret innovatiiviset yritykset, kuten Apple, Google, Amazon, ne rakennettiin riskipääomalla. totta kai voi kysyä sitä, miksi uudet yritysmuodot syntyvät Yhdysvalloissa eivätkä Euroopassa. Ehkä näissä todellakin pitäisi tässä investointumassakin keskittyä riskipääomaan. Sitten on valiokunta, teollisuusvaliokunta, jossa käytiin paljon keskustelua siitä, miten käyttää horisontti 2020 resursseja eh, tämän investointisuunnitelman yhteydessä. Voitteko taata meille, että investointien osuus, joka tämä liittyy ensimmäiseen kysymykseen, että se on ratkaisevan tärkeää, se on ratkaisevan tärkeää niin nimenomaan talouden kehitykselle Euroopassa. Voidaanko myöskin investointisuman yhteydessä taata se, kuten se on taattu horisontti 20, 2020 yhteydessä. Tässä se oli. excuse me. Böger. Kiitos puheenjohtaja. Talousvaliokunta ja budjettivaliokunta lähiviikkoina tulevat myös käsittelemään tarkistuksia, jotka liittyvät tähän ESIR-pakettiin. Tässä yhteydessä haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että yhteinen tavoitteemme, että sen tulisi olla se, että saadaan aikaan reilu lopputulos, joka ajatellen näitä tärkeitä aloitteita myös sisältäisi tarvittavaa uskottavuutta ja samanaikaisesti myöskin olisi sanonut, että noudatettaisiin kunnianhimoista aikataulua, mutta otettaisiin kuitenkin huomioon, että ajatellen sekä työrakennetta että yksityiskohtia, jotka liittyvät rahoitukseen, on vielä varmastikin väistämättä edessä tarpeita jälkikorjauksiin ja toivon, ja että haluaisin vaatia myös komissiota olemaan hiukan luovempi kuin aiemmin, koska monissa budjettimuutoksissa, esimerkiksi Galileon jälkirahoituksessa tai ajattelen elintarvikefasiliteettia, silloin aina on nähty, että komissiolla on tällaista budjettiluovuutta, mikä viime kädessä on helpottanut sitä, että on saatu aikaan yhteisiä tuloksia. Nyt kuitenkin kaipaan tästä yhtä komponenttia tässä yhteydessä, kun me puhumme investointien helpottamisesta ja työpaikkojen luomisesta. Meillä on jonkin verran kokemuksia viime vuosilta, jotka ovat liittyneet näihin edellisen Barroson komission elvymissuunnitelmiin, ja olemme voineet todeta, että mitä tulee nuorisotyöllisyysaloitteisiin, jotka on otettu käyttöön ennen kaikkea niissä maissa, joita se erityisesti on koskettanut, rahat asetetaan käyttöön, mutta ja toimimisen varaa siinä, miten varoja otetaan käyttöön. Joten näyttää siltä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että tarvitaan rahaa, vaan että onko niin, että hallinnollisen toiminnan hitaus joissakin jäsenvaltioissa, mukaan ottaminen omani, on asia, jota pitäisi tarkastella hiukan lähemmin. Ja kysymys kuulekin, mitä me Euroopan unionissa, minkälaisia määräyksiä meillä on ja mitä mahdollisia lisämääräyksiä on erilaisissa jäsenvaltioissa. Otan esimerkiksi vaikkapa oman vaalipiirini. Jos me aiemmin olimme luomassa siltaa yli Kiilin kanavan, joka, josta oli riippuvainen pitkää tie pelkästään minun vaalipiirin liikeyhteydet, vaan myöskin Tanskan vienti Eurooppaan. Jos vei yli kymmenen vuotta sen suunnitteluun, silloin voi sanoa, että se on kertakaikkisesti vitsi kansainvälisesti ajatellen. Siksi, herra varapuheenjohtaja, uskon, että sen ohella, mitä komissio aivan oikein on saattanut liikkeelle, siinä, että on jatkuvasti on asetettu uusia eh, painopisteitä, on tärkeää, että jatkuvasti esille uusia aloitteita. On katsottava tarkemmin sitä, missä meidän omissa säädöksissämme voimme vielä tehdä jotakin, jotta niistä voidaan tehdä hiukan hoikempia niin, että investointeja voidaan viedä käytännössä <clears throat> eteenpäin, koska todellakaan tämä ei riipu, riipu pelkästään siitä, onko rahaa, vaan myöskin niistä rakenteista, jotka ovat syntyneet vuosien saatossa ja jotka monissa kysymyksissä ovat osoittautuneet esteeksi. Mitä komissio lähiaikoina aikoo näistä, näiltä osin kehitellä? Ja nyt on teidän vuoronne. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Vetä esiin kommentteja ja kysymyksiä yhteen. Ensimmäinen koskee kauppaa, TTIPiä. Sen jälkeen puhun investointisuunnitelmasta. Näin taustatietona, kun Keller sanoi, että minä uskon, että kauppa tuo kasvua mukanaan. No kyllä, minä periaatteessa uskon tähän. Minä edustan komissiota. Minä olen Suomessa, Suomesta kotoisin julkinen sektori on suuressa roolissa, kenties liiankin suuressa roolissa kotimaassani. Jotta maa pystyy tarjoamaan palveluja ihmisille korkean tason koulutusta, niin valtion on oltava maailman kilpailukykyisin, jotta se voi käydä kauppaa ja että se on menestyksekäs kaupankäynnissä, niin ainoastaan kauppaa käymällä voi saada varoja valtiolle. Tämä on minun taustani, siksi minä tuen Euroopan sisämarkkina-aluetta erittäin vahvasti. Mikäli minä en uskoisi kaupan käymiseen, niin silloin pitäisi rakentaa muureja jäsenvaltioiden välille ja pitäisi estää sisämarkkinoiden toiminen siellä, missä ne toimivat. Minä uskon, että tarvitsemme sisämarkkina-alueen, minä uskon, että tarvitsemme reilun vapaakauppaa, vapaa, vapaakauppasopimuksia muiden maailman kolkkien kanssa. Curtin Darlingille vastaisin. Öö, no, hän puhui siitä, että missä voidaan mennä pieleen, mikäli oli yhteisiä sääntöjä. No, terästeollisuuteen on investoitu onnistuneesti, ja mikäli kaupassa ei ole yhteisiä sääntöjä, niin silloin tuetaan tai harrastetaan polkumyyntiä, ja tämä tuo ongelmia kuten vaikkapa mm, teidän kotiseudulla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kestävät, uskottavat investoinnit saattavat joutua uhanalaisiksi. Me tarvitsemme siis reiluja vapaakauppasopimuksia, jotka tekevät mahdottomaksi sen, että kilpailijamme käyttävät epäreiluja kilpailumenetelmiä – ja siten tuhoavat meidän työpaikamme Euroopassa. Komissio katsoo tätä erittäin tarkasti ja katsomme, voimmeko me kaupan saralla tehdä jotain, jotta vältymme ongelmilta. Nyt olemme siirtymässä TTIP-neuvotteluissa niihin kohtiin, jossa on näitä vaikeampia aiheita, kuten Lightfried mainitsi. Mutta jos tätä katsoo positiivisella tavalla, niin olemme jo saavuttaneet jotain, sillä tässä on enää vaikeimmat aiheet käsiteltävänä. Sulla taas Raaman sana minulle, että Obama, presidentti Obaman pöydällä on kylti, jossa sanotaan, että difficult things are always difficult, vaikeita asioita ovat aina vaikeita. Ja mikäli haluamme saada reilun vapakauppasopimuksen aikaiseksi yhdysvaltalaisten kanssa, meidän on työskenneltävä vakavasti, meidän on sanottava me emme voi sanoa, että amerikkalaiset eivät ota tätä vakavasti ja eurooppalaiset eivät ota tätä vakavasti. Se ei vie meitä minnekään. Meidän on tunnustettava, että on tiettyjä ongelma-alueita, julkiset hankinnat yhdysvaltalaisille, mm, on tiettyjä asioita, joita molemmat osapuolet haluavat, tiettyjä asioita, joita vain toiset osapuolet haluavat, ja ne ovat vaikeita. Mikäli sitoumus on vahva, voimme saada aikaiseksi reilun ja vahvan vapaakauppasopimuksen. Neuvottelut ovat aina vaikeita, ja Tätähän politiikka on vaikeita aiheita. Helpot hän on jo saatu hoidettua. ISDS, tämä on mielestäni tärkeä osa kauppasopimusta. Olen tietoinen kaikesta kritiikistä. Osittain tämä on aiheetonta, se perustuu aiheen viereen meneviin väärinymmärryksiin. Meidän on oltava kohtuullisia. ISDSn suhteen minun tai komission mielestä kyseessä ei ole mustavalkoinen asia, onko ISDS hyvä vai huono asia. Mutta on arvioitu, että ISDS tarvitaan, jotta voidaan suojella investointeja – sillä mikäli Yhdysvaltojen lainsäädäntö ei salli samoja oikeuksia eurooppalaisille yrityksille kuin yhdysvaltalaisille yrityksille, niin silloin tätä ei voida käsitellä reilulla tavalla oikeusjärjestelmän sisällä yhdysvaltalaisessa oikeusjärjestelmässä. Mielestäni SDS on tärkeä osa sopimusta. On tiettyjä perusarvoja molemmilla puolin Atlanttia, mutta varsinkin Euroopassa. Ja meidän on varmistuttava, että parlamenteilla valtioilla on oikeus säännellä se on tärkeää myös tulevaisuudessa. Myös TTIPin suhteen on perusarvoja, joita meidän tulee puolustaa, mutta tämä on osa neuvotteluprosessia. I would probably go to the... Seuraavaksi investointisuunnitelmaa. Kuten mahdollisesti tiedätte, investointisuunnitelmassa on kolme osaa. Ensimmäinen ja kiistanalaisin kohta on Jesir, uusi rahasto. Toinen on tämä suunnitelma, ohjenuoret ja siinä on tämä suunnittelu hubi. Ja kerron nyt tästä investointipuolesta enemmän. Ja tästä Project Pipelineista. Mm, kyseessä on siis jatkuma. Ja Scholz puhui siitä, kuinka saadaan investointeja. Keller kysyi siitä, miksi investointeja ei ole riittävästi. Ja mm, Lisäksi tälle kysyttiin, kuinka heikommassa haavoittuvammassa asemassa olevat maat voisivat hyötyä rahastosta. Rahasto ei ratkaise kaikkia ongelmia, se on tärkeää mainita. Ensinnäkin se keskittyy yksityisiin investointeihin ja ei lainaa varoja julkisia investointeja varten. Lisäksi tämä siis tämä tietty markkinarakoon osuva rahasto, sillä tässä keskitytään korkeamman riskin hankkeisiin sellaisia, joita ei voida tavanomaisten lainen avulla rahoittaa. Sillä muutenhan olisi ollut järkevämpää rahoittaa Euroopan investointipankkia ja lisätä sen lainanantoa. Viime vuonna Euroopan investointipankki lainasi siis 77 miljardia euroa ja vuositasolla se on noin 60-70 miljardia euroa. Nyt tämä uusi rahasto, joka on osa Euroopan investointipankkia, keskittyy toisen tyyppiseen lainanantoon. Me pyrimme valjastamaan käyttöön yksityisiä resursseja, likviditeettiä hän piisaa. Siitä ei ole pulaa. Vaan se, mistä on pulaa, on se, että jaetaan, rahoitetaan, hieman riskialtiimpia hankkeita. Ja se on Esirin tavoite. Se jakaa osittain yksityisten investoijien riskinottoa sellaisissa hankkeissa, jotka ovat niin riskialttiita, että hanke itsessään ei voi kantaa tätä riskiä kokonaisuudessaan. Se, kuinka heikommassa asemassa olevat voivat hyötyä tästä, valtiot voivat hyötyä tästä. Tässä halutaan jakaa näitä riskejä ja kyseessä tässä on myös omakohtainen riski, joka on otettu huomioon tässä rahastossa. Vierailin hiljattain Kyproksella. Siellä sanottiin, että on tarvetta melko pienille investoinneille turismisektorilla, hotellien remontoiminen tai raja-alueiden putkijärjestelmä tulisi uusia, melko pieniä uudistuksia. Hotellinomistaja haluaa investoida oman hotelliinsa, mutta maariskistä johtuen nämä kustannukset ovat melko suuria. Siksi meidän neuvomme oli se, että miksi te ette keräisi yhteen investoijia ja sitten otatte myös esiristä tätä rahoitusta jaetulla vastuulla ja näin ollen tämä yrittäjän saman rahoituksen hinta olisi alhaisempi. Tätä voitaisiin siis suurentaa, laajentaa tätä yritystä keskipitkällä pitkällä aikavälillä. Eli me haluamme tässä rahastossa keskittyä hieman riskialttiimpiin hankkeisiin, jotta voimme saada keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kasvaa. Ja toinen asia, jota haluan käsitellä, tämä liittyy kysymykseen, jonka puheenjohtaja kysyi. Ensin lainaa rahoitusta, äh, antaa rahoitusta, äh, riskirahoitusta, riskipääomaa pk-yrityksille, jota on hieman niukalti saatavilla. Pk-yritykset tekevät tärkeää työtä. Mm, pk-yritykset voisivat saada valtaosassa jäsenvaltioista rahoitusta pankeista, mutta mutta ne eivät saa rahoitusta, sillä ei ole riittäviä takeita. Ja tämä on Esirin yksi vaikutuskanava. Tässä voidaan epäsuorasti tukea tutkimusta ja kehitystä ja investointia. Ja tässä yhdistetään tutkimus reaalitalouteen ja yrittäjyyteen. Miksi investointeja ei ole riittävästi, niin no, syitähän on monia. Ensimmäinen on se, että kysyntää ei ole riittävästi. Toinen on se, että tietyissä maissa tietyillä, tietyt alueet eivät ole globaalilla tasolla kilpailukykyisiä. Likviditeetistä ei ole pulaa, mutta tätä riskinjakoa rahoituksen suhteen, niin siitä on pulaa. Takeet, takuut, niiden puutteet ovat ongelmia PK-yrityksille, kun haluavat kasvattaa, laajentaa yrityksiä. Epävakautta on myös alueellamme ja se on eräs syy, joka on este investoinnille. Me tarvitsemme paletin, ja se pitää sisällään kansalliset uudistukset investointien puolesta. Lisäksi tarvitsemme investointityökaluja ja tarvitsemme apua, jotta saamme jaettua riskejä laajemmin ja lisäksi on luotava uusia markkinoita. Ja tästä syystä johtuen sisämarkkina-alue on niin tärkeä. Kuten kaikki tiedämme, esimerkkinä digitaali tuotteet. Mikäli haluaa ostaa digitaalisia tuotteita, niin se on vaikeaa, ellei suorastaan laitonta, kun puhutaan rajat ylittävästä kaupasta. Energiasektorilla, niin myöskään siellä ei ole yhteensovitettua harmonisoitua sisämarkkina-aluetta, joten meidän on luotava uusia markkina-alueita selväksi horisontti 20, Horisontti 2020. Se on eräs eräs ongelma, ja kun me aloitamme kolmikantaneuvottelut, varmasti ratkaisu löytyy, mutta haluan nyt kertoa näistä ongelmista tässä taustalla. Horisontti 2020 on suurin tutkimus rahasto likipitäen 80 miljardia euroa, 50 prosenttia suurempi nykyään kuin se oli muutama vuotta sitten, ja nyt 3,5 prosenttia tämän rahaston varoista 2,7 miljardia halutaan käyttää siten, että tämä raha käytetään välineenä, jotta voimme luoda lisäarvoa saadaan aikaan vipuvaikutuksen, jotta voimme antaa lainoja vaikkapa tutkimuslaitoksille. Nyt monet sanovat, että tutkimus ei voi hyötyä rahoitusvälineestä. Totuus on se, että professorien, opettajien, tukijoiden palkat on maksettava valtion budjeteista. On myös ymmärrettävä, että tutkimussektori tarvitsee investointeja. Vierailin hiljattain Ranskassa ja Kyproksella. Ja siellä sanottiin ja kerrottiin ylpeänä, minkälaisia investointeja oli tehty Euroopan investointipankin avulla. Niistä investoinneista on ollut hyötyä tietyissä yliopistoissa, kun on sijoitettu, panostettu tutkimuslaitoksiin. Lisäksi yhteistyötä tehdään yksityissektorin kanssa, jotta saadaan tutkimusolosuhteita paremmaksi. On siis jo tosiasia tällä hetkellä, että on investoitava tutkimukseen ja yhteistyötä tehdään jo eri sektorin kanssa. Tätä 2,7 miljardia käytetään apurahana. Viimeinen kommentti, jonka haluan tuoda esille, on se, että mikäli katsotaan maita, joissa tutkimus- ja kehityssuhde BKT on korkein, niin tuolla näissä maissa käytetään apurahoja, mutta myös erittäin suurta määrää rahoitusinstrumentteja. Totuus ei ole näin mustavalkoinen. Minä ymmärrän sen kannan, että tutkijoiden palkat on maksettava julkisesta, julkisista varoista, mutta on totta, että myös infrastruktuurin on investoitu ja tähän tarvitaan rahoitusvälineitä. Okay, yeah, maybe one additional point because... Uh, no, kenties vielä yksi asia. Tämä on tuonut mukanaan joitain väärinymmärryksiä. ECOFIN-neuvostossa viime syyskuussa luotiin viitteellinen lista mahdollisista investoinneista – tämä niin kutsuttu task force list. Ja tästä on syntynyt sellainen väärinymmärrys, että kaikki hankkeet tällä listalla saisivat esiristä rahoitusta tai EUlta rahoitusta. Jotkut ihmiset tuntuvat olevan sitä mieltä, että nämä hankkeet rahoitetaan ikään kuin apurahojen avulla. Ja kaikki mitä tässä nyt olen sanonut, niin mikään näistä asioista ei pidä paikkansa. Tämä lista ei ole missään yhteydessä suoranaisesti investointisuunnitelmaan, vaan se on viitteellinen investointilista. Tässä, tämä pitää sisällään hyviä suunnitelmia, erittäin hyvin rakennettuja julkisia hankkeita, mutta kun ne ovat julkisia hankkeita, ne eivät voi saada riskirahastosta varoja käyttöönsä. On erittäin hyviä yksityisiä hankkeita, ja mikäli tässä yksityisen hankkeen vetäjät ovat vielä mukana, niin he voivat soittaa Euroopan investointipankkiin ja kysyä, olisiko heidän hanke mahdollisesti sellainen, että se voisi saada rahoitusta tai vaikkapa tavanomaista EIP-rahoitusta. Mutta on tärkeää ymmärtää, että ESIR on kuin pankki, jonka asiakkaat ovat yksityisyrityksiä tai tällaisia julkis-yksityisiä yhdistelmiä. Komissio ei valitse näitä hankkeita, pankki ei valitse näitä hankkeita, vaan nämä julkiset tai yksityiset tai yksityisjulkiset hankkeet hakevat rahoitusta ja mikäli he täyttävät ehdot, niin he voivat saada, he voivat nauttia näistä riskin jakamismahdollisuuksista. Mr. Vice. Kiitoksia, herra varapuheenjohtaja. Tämä ei varmaankaan ollut vielä loppu tällaisen rakentavalle vuoropuhelulle, vaan alkua sille, miten siis voidaan saada aikaan lisää investointeja ja kasvoja Euroopassa. Kiitoksia. Thank you. Thanks Good, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir... Hyvät kollegat, nyt tulemme sitten seuraavaan kohtaan istusistalla, joka on kohta seitsemän. Se on tämmöinen lempiaiheemme viime aikoina, TTIP, ja tänään me haluaisimme hiukan keskustella tarkistuksista, joita on tehty minun päätösasema luonnokseeni Määräaikahan oli 26. maaliskuuta ja kaiken kaikkiaan on tullut 898 tarkistusta, joten meidän täytyy käyttää aikaa siihen, että kaikki tarkistukset saadaan käännettyä kaikille kielille. Näin ei vielä tällä hetkellä ole. Kaikki eivät vielä ole saatavilla kaikilla kielillä. Totta kai minä tulen katsomaan kaikkia 898 ja pyrin määrittämään, missä voitaisiin saada aikaan kompromissi ja missä voitaisiin yhdistellä tarkistuksia sillä kokonaisuudessaan käytyäni intensiivisesti näitä lävitse minun on todettava, että pääsuunta on sellainen, että ne sopivat myöskin päätösohjelman suuntaan. Joskus sanamuoto on hiukan toislainen, joskus niin kysymys on hiukan tietyistä sanamuodoista, joskus on kysymys uusista ajatuksista, jotka pitäisi ottaa huomioon. Ja siinä mielessä uskon, että ei tule olemaan vaikeaa monissa kysymyksissä saada aikaan rakentavia kompromisseja. Olen syvästi vakuuttunut siitä, että me saamme tämän aikaiseksi Tätä kautta voidaan olla täsmällisiä, mutta ei kuitenkaan niin, että pidettäisiin liikaakin yksityiskohdista, vaan että se poliittinen suunta, joka osoitettaisiin päätösasemalla myöskin sitten saataisiin vietyä perille. On ehkä kaikkiaan neljä aluetta, joissa on enemmän mielipideeroja. Yksi niistä liittyy tietosuojaan, Siinä on joitakin hyvinkin toisistaan poikkeavia tarkistusesityksiä, joitakin, jotka nousevat esille ennen kaikkea ehtoina. Toinen alue on sitten palvelut. Siitä on käyty hyvin laajaa keskustelua siitä osin, miten pitkälti palvelut pitäisi vetää mukaan, mitä taas ei pitäisi, mikä, minkä tulisi olla sen metodin, jota käytettäisiin. Kolmas alue on kestävyys, kestävyyden luku, ennen kaikkea kysymys, joka liittyy ILOn tähän ydintyönormin, sen sitovuuteen, sen äh, toteutettavuuteen ja asia, joka on noussut jo esille aiemmin, joka liittyy tähän valtioiden ja investoijien väliseen kiistojen ratkaisemiseen. Nämä ovat siis ne kysymykset, jotka ovat ennen kaikkea eh, kiisteltyjä ja joista täytyy käydä syvempiä keskusteluja ja myös etsiä ja kehitellä ratkaisuja. Minä tulen tietysti vielä hyvin tarkkaan katsomaan muiden valiokuntien lausuntoja. Tähän tiedätte, että me saamme lausunnon 14 valiokunnalta. Seitsemän niistä on jo tähän mennessä toimittanut lausuntonsa. Määräaika lausunnoille on 16. huhtikuuta, eli tällä viikolla loputkin valiokunnat päättävät lausunnoistaan. Ja siinä tulemme sitten myös tämän eri valiokuntien asiantuntejuuden ottamaan mukaan, ottamaan huomioon. Ajatellen tätä tarkistusten suurta määrää, 898 plus nämä 14 lausuntoa eri valiokunnilta, eräät koordinaattorit, poliittisten ryhmien koordinaattorit ovat kääntäneet puolen ja kysyneet, pitäisikö meidän hiukan pidentää keskustelulle varattua aikaa. Ja minä olen nyt seurannut tätä toivetta, joten äänestys mietinnöstä ei ole 7. toukokuuta, vaan 28. toukokuuta. Me saamme siis 14 päivää lisää aikaa keskustella kompromisseista ja se merkitsee myös sitä, että me emme toukokuussa äänestä tästä mietinnöstä täysistunnossa, vaan toisella kesäkuun viikolla, eli 8. kesäkuuta, joten meille jää mahdollisuus, mikä on minun päätavoitteeni, että meillä on mahdollisuus saada aikaan vakaa enemmistö tarkistusten ja mietinnön taakse. Ja jos saan esittää tässä nyt toiveen, minulle on keskeistä se, että suuri enemmistö on mietinnön takana, koska me totta kai haluamme suhteessa komissioon muotoilla sellaisen kannan, muotoilla kannan, ja silloin ei ole järkeä siinä, että on äänestystulos, joka on 350 suhteessa 320, vaan kyllä kannan pitää parlamentista olla erittäin selvä. Ja olen syvästi vakuuttunut myös siitä, että me tarvitsemme selkeän enemmistön myöskin ajatellen sitä, että meidän täytyy tehdä kantamme selväksi myöskin Yhdysvalloille. Tällä hetkellä tämä on asia, joka minua hiukan huolestuttaa. Varapuheenjohtaja Katainen puhui siitä, että kummallakin puolen on tarvetta enemmälle kunnianhimolle. En nyt ole varma siitä, onko Yhdysvalloissa olemassa tällaista kunnianhimoa, koska neuvotteluissahan me olemme jo nähneet joitakin ehdotuksia Yhdysvalloilta, jotka eivät ole olleet kovinkaan kunnianhimoisia. Ja toiseksi täytyy todeta, että keskustelut Yhdysvaltain kongressissa tällä hetkellä siitä, miten pitkälti kongressi on halukas äh, antamaan äh, tukea Obaman hallitukselle tässä on hyvin kyseenalainen. Republikaanien ja demokraattien äh, neuvottelijat eivät ole vieläkään päässeet yksimielisyyteen lakiehdotuksesta, lakiehdotuksen esittämisestä, ja on täysin epäselvää, milloin tällainen lakiesitys tulee ja milloin neuvottelut siitä olisivat äh, kongressissa. Ja toiseksi on myöskin selvää, että Yhdysvalloille on prioriteetti saada aikaan kaussopimus Tyynemeren alueella. Ja tarkoitus olisi, että se hyväksyttäisiin ennen kuin jatkettaisiin kunnianhimoisia neuvotteluja TTIPstä. Minusta tämä ei ole kovinkaan tyydyttävä tilanne ja haluaisin tällä päätösosamalla lähettää selkeä viesti myös siitä, mihin suuntaan me haluamme mennä, miten me haluamme offensiivisesti viedä intressejämme eteenpäin niin, että saadaan ainakin jonkinlaista dynamiikkaa myös Atlantin toisella puolella. Ja se takierros on jo tulossa. Ja neuvottelut tulevat jatkumaan. Mutta niin kuin sanottu, dynamiikka ei näytä vielä kuitenkaan nyt tässä avautuneen. Tässä siis, hyvät kollegat, minulta johdanto. Ja nyt annankin puheenvuoron varjoesittelijöille, sikäli kuin he ovat salissa, ja sen jälkeen sitten muille kollegoille, sikäli kuin he haluavat käyttää puheenvuoron. Jos olet Roovoltelle paikalla, McClarkin ei ole paikalla, mutta Mari Green. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, että tuolla toimineet esittelen tässä tärkeässä kysymyksessä. Kuulustette todella huomattavan optimistiselta ja voin vain toivottaa teille onnea ja toivon vain, että voisimme käyttää hiukan enemmän aikaa näihin, näihin lähes 900 tarkistukseen. Haluaisin vain tarttua niiden tarkistusten ytimen, jotka itse olen tehnyt, ja uskon, että ne heijastelevat useitakin tarkistuksia, joita kollegani liberaryhmästä ovat tehneet. Me todellakin odotamme, että TTIP vaikuttaa myönteisellä tavalla, joten odotuksemme pitäisi täällä myös selvästi näkyä. Meidän täytyy myös varmistaa se, että vahvistamme myös neuvottelua komission neuvottelumahdollisuuksia, jotta se saa jäsenvaltiota yhdenmukaisen neuvottelumandaatin. Meidän pitää tehdä työtä, joskus jopa tehdä yhdessä työtä, jotta saadaan aikaan hyvä TTIP, joka saa aikaan tuloksia, ei vain yrityksille, jotka tiedämme, vaan avaa myös uusia mahdollisuuksia PK-yrityksille, joka on todella tärkeää meidän ryhmällemme, jotta poistettaisiin turhia esteitä samalla säilyttäen arvokkaat standardimme, se on ihan selvä asia varmastikin. Sitten olemme myös hiukan lisänneet tänne joitakin kohtia, asiat, joita komissio on käsitellyt, olemme esimerkiksi tyytyväisiä yhteistä julkilausumasta koskien julkisia palveluita. Se selventää monenlaisia huolia ja näin voimme keskittyä muihin kysymyksiin, kuten esimerkiksi markkinoille pääsyyn. sekin on tärkeää, että me ymmärrämme, että on kiireellistä edetä tässä prosessissa ja että arvioimme ei vain sellaisia kysymyksiä, jotka ovat jo saaneet paljon huomiota, kuten tämä kloorikana, joka edelleenkin tuntuu kulkevan ympärissä, vaikka pääkin on jo leikattu pois. Mutta tarkastelisimme myös globaaleja vaikutuksia. Tarkistuksemme todellakin keskittyvät tähän globaaliin vaikutukseen, muuttuvaan maailmaan, miten Euroopan pitäisi sijoittua, jotta se säilyttää oman elintasonsa ja elinlaatunsa ja vältettäisiin sellainen ylhäältä alaspäin juoksu standardeiden suhteen. Me haluamme varmistaa, että ei vain nyt, vaan myös tulevien sukupolvien aikana me pidämme kiinni kaupasta, joka perustuu sääntöihin ja tarkastelemme aivan erityisesti uusia kehityksiä ja tarpeita, energian monimuodoistamista, uusia teknologioita ja niin edelleen. Ja meillä on todellakin tulevaisuuteen suuntautunut lähestymistapa käytössä päätöslauselman vaikutusta pitäisi ajatella myös globaalissa kontekstissa. Tietenkin on hyvä asia, että parlamentilla on tilaisuus arvioida tilannetta, mutta tämä ei ole vielä lopullinen mietintö, jonka tulemme tekemään TTIPistä. Te mainitsitte haasteita, joita liittyy siihen, että USA on saanut kongressilta tällaisen kaupallistustehtävän, mutta TTIP ja huoli, jota sielläkin asiassa tunnetaan, ei ole ollenkaan sama asia kuin TTIP. Ja jos minä tarkastelen omaa sosiaalista mediaa, niin monet kansalaiset laittavat minulle artikleita, joissa sanotaan, että miksi me tuemme TTIPiä, vaikka tästä edes ei ole kyse. Siis tarvittaisiin selvennystä siitä, mistä on kyse ja mistä ei, ja koska pyydetään, että olisi tällainen kaupallistamisviranomainen, että tämä ei kuitenkaan käsittele vain TTIPiä tai TPPtä, vaan pikemminkin vastaisena, että voidaan edistyä tätä voisimme myös metyästä, että ihmiset tietävät, että me emme täällä Euroopan parlamentissa pysty Äh, tarkastelemaan tätä transatlanttista ulottuvuutta ja voisimme pistää tarvomme TTIPiin, joka toimii ihmisten hyväksi. Minä haluaisin enemmän tuloksia neuvotteluista. Uskon, että parlamentilla pitäisi olla oma roolinsa, jotta varmistan se, että näin myös tapahtuu. Ja minä todellakin toivon, niin kuin tekin sanoitte, että tässä voitaisiin pyrkiä tähän rakentavassa hengessä. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän ja varjoistelujen kanssa, että voimme nähdä, miten voimme suhtautua näihin tähän valtavaan määrään tarkistuksia. Minä pyrin, pyrin varmistamaan, että tässä annetaan vauhtia näille monimutkaisille vaikeille neuvotteluille ja saadaan todellisia tuloksia e- eurooppalaisten kannalta, mutta myös varmistettaisiin, että ihmiset ymmärtävät sen, että tässä arvioidaan vielä että Vielä on monia tilaisuuksia muuttaa asioita ja meidän pitäisi saada nämä muutokset oikean suuntaisina. Ja, ja että lopputuloksena olisi hyvä TTIP-sopimus. Kiitos. Helmut. Kiitos Bernd, kiitos puheenjohtaja. Minä aion toivia samalla kuin Maritse, että keskittyn siihen, mis, mistä me ryhmänä olemme tehneet eh, tarkistuksia, mutta aluksi pari arvioivaa kommenttia. Uskon kyllä, että tarkistusten lukumäärä heijastelee sitä, että meidän valiokuntamme yritys eh, löytää paikka tälle uudelle parlamentille, siis mikä on meidän asemamme neuvottelussa esimerkiksi suhteessa komissioon, ja antaa komissiolle viesti siitä, mitä yleisö ajattelee asiasta, miten ajattelee lainsäädäntö viranomaisen toinen haara asiasta, siis meidän kantamme, joka ensimmäisessä ajatusten vaihdossa pääsosma luonnoksesta nousi esille. Se meni juuri siihen suuntaan, että sanoisimme, että tuolla on kysymyksiä ja aiheita avoimina, jotka parlamentti haluaa saada selvitetyiksi neuvottelujen aikana. Ja Maritse on aivan oikeassa. Ennen kuin tämä parlamentti viime kädessä sanoo kyllä tai ei, että mehän emme tiedä, miten pitkään nämä vielä tulevat viemään nämä neuvottelut, että ennen kuin parlamentit vielä kerran ottaa kantaa tilanteeseen. Siis Tämä lukumäärä heijastelee sitä, mikä on keskustelun tilanne, siis että se miten tulevat ylipäätään kehittymään taloussuhteet Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä, jotka ovat suurimmat kansantaloudet, miten ajatellen myöskin sen vaikutuksia kansalaisten reaaliseen arkipäivään. Ja kolmanneksi, yleisesti ottaen meidän kantamme ryhmän, ryhmänä, sehän oli mikään salaisuus se, että me olemme hyvin kriittisiä se mm, sanomme, että tätä sopimusta ei edes tarvita, koska kysymys on ennemminkin siitä, että pyrittäisiin äh, luomaan rajoituksia äh, äh, kahden markkinoiden osalta, siis AKIin myötä luodulle Euroopassa markkinoiden ja Yhdysvaltojen markkinoiden välillä, onko nyt niin, että nämä kaksi markkinaluetta, voidaanko niiden osalta saada aikaan talouden kannalta tärkevää kehitys. Tämä on se, mikä on meidän ryhmämme keskeinen kysymys. Sen lisäksi olemme tehneet tarkistuksia, jotka ovat, niin kuin sanoit, jotka liittyvät palvelusektoriin, julkisiin hankintoihin, julkisiin yleisöllisiin palveluihin. Ja olemme pyrkineet tekemään selväksi sen, että kysymys on asioista, jotka meidän kannaltamme katsottuna eivät todellakaan kuulu kauppasopimukseen. Ja että niitä ei pitäisi käsitellä kauppasopimuksessa Yhdysvaltojen kanssa, sillä kuten saimme kuulla komission varapuheenjohtajalta, meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä. Mutta keskus tulee osoittamaan tämän, se tulee myöskin näyttämään sen, mitä mahdollisuuksia on sitten saada aikaan kompromisseja olen kanssasi yhtä mieltä. Uskon, että kun en nyt pikaisesti vilkaisee näitä tarkistuksia, monissakin kysymyksissä meillä on yhteisiä kantoja, jotka vain vahvistavat tehtyä luonnosta. Ja lopuksi minä uskon, että meidän pitäisi pyrkiä samaan aikaan asianmukainen tiedottamistrategia, koska me puhumme aina avoimuudesta. Meidän pitäisi kehitellä tällainen strategia ja tehdä selväksi, missä tämän talon kansainvälisen kaupan valiokunta on ottanut erityisen vastuun, miten ajattelevat eri jäsenet, parlamentin eri jäsenet, miten eri ryhmät mutta 898 tarkistusta, niiden lisäksi hän tulevat työstämään lausunnot, mitä siis ajattelevat muut valiokunnat asiasta, joten miten tämä näkyisi julkisuudessa, ja meidän täytyisi osoittaa, että otamme julkisuudessa käytävän keskustelun vakavasti. Kela. I actually wasn't planning to say anything about... Kiitos. En aikonut puhua tästä puhua tässä ennen menettelystä. Menettely on tärkeää, jotta saadaan sisältöön tyydyttävä laatu. On tärkeää, että valiokunnassa käytetään asian tuntemus, joka saadaan näistä lausunnon antavista valiokunnista. On tärkeää, että on tiettyjä suosituksia näissä eri kohdissa – liittyen hinta äänestykseen tai sitten nämä suositukset voitaisiin muodostaa yhteen kompromissiksi. On tärkeää, että ne otetaan huomioon eikä niitä tiedetä sivuun johtuen tästä tarkistusten suuresta määrästä. Mikäli pyydetään lausuntoa valiokunnilta, mitkä ovat tärkeimmät kohdat, niin mielestäni tuolloin esittelijän tulisi kiinnittää tähän huomiota, eikä tätä tulisi rajoittaa tiettyihin tiettyihin kohtiin johtuen vaikkapa näistä valiokuntien, jos kiinnitetään liikaa huomiota toimivaltaan eri valiokunnissa. Minä olin ymmärtänyt, että on kaksi kokousta sovittu. Olisi tärkeää olla myös kolmas kokous, jotta loppujen lopuksi voisi olla varjoesittelyiden kokous liittyen näihin äänestyslistoihin. Äänestyslistat ovat mukanaan kiistoja. Tästä tulee pitkä äänestyslista, joten olisi hyvä varata aikaa, jotta voisimme keskustella äänestyslistoista. Olisi hyvä, että alusta lähtien meillä olisi mahdollisuus vaihtoehtoiselle kompromisselle, sillä jos kaikki lausunnot halutaan ja näkemykset halutaan ottaa mukaan yhteen kompromissi, niin sitten siinä ei mennä suuntaan tai toiseen. Joten olisi hyvä, että olisi eri näkemyksiä sisältäviä kompromisseja siten, että voitaisiin äänestää jommankumman puolesta, siten että näkemys saataisiin tuotua esille, toisaalta saman aikaan kuitenkin vähentäen äänestettävien kohtien määrää. Lisäksi olisi tärkeää, mikäli esittelijä voisi selkeästi ilmoittaa mitkä tarkistukset kuuluvat mihinkin kompromisseihin siten, että voisimme välttyä ongelmilta äänestyslistoissa. Olisi tärkeää, että olisi selkeä menettely siten, että kaikki olisivat mukana tässä työssä, vaikka näitä tarkistuksia onkin erittäin paljon. On hyvä, että aikaa on huht- tokokuun loppuun mennessä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että on ainoastaan 10 päivää valiokuntaäänestyksen ja täysistuntoäänestyksen välillä, ja koska tarkistuksia jää varmasti täysistuntoonkin, niin en ole varma, että tämä suunnitelma jättää riittävästi aikaa sille, että tarkistukset käännetään ja että voimme käydä tästä riittävän laajan keskustelun täysistunnossa. Se oli siis tällainen kommentti, kysymys liittyen menettelyyn, ei niinkään sisältöön. Kiitos. Begin. Begin. Grazie signor Presidente eh, e grazie anche per... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös teidän mietinnöstänne. Olin myönteisesti vaikuttunut. Itse tein joitakin tarkistuksia tekstiin ja niinpä haluaisin kertoa ryhmäni näkemyksistä. mitä Cinque Stelle ajattelee. Me emme halua TTIPiä, koska me emme usko, että se uudelleen pysyy teollistamaan Eurooppaa päinvastoin. Energiahinnat ovat nousussa USAssa, täältä tulee käymään samoin. Teollisuutemme puristaan pois markkinoilta ja USA-lainen teollisuus tästä hyötyy. Tästä on tehty tutkimus ja se osoitti tämän. Euroopan sisäinen kauppa tulee laskemaan 40 prosentilla. Kilpailua tulee Atlantin toiselta puolelta, se on paremmin järjestetyn toiminta ja se tulee haittaamaan meitä myös ja vahingoittamaan meitä. Parhaassakin tapauksessa tulemme menettämään 1,3 miljoonaa työpaikkaa, emmekä me tiedä, milloin on mahdollista saada työttömät ihmiset, nämä työttömät takaisin työmarkkinoille. Komissio on antanut epärealistisia lukuja TTIPin eduista. Se, komissiohan pitäisi toimia sopimuksen vartioina ja toimia kansallisen työn mukaisesti, mutta toimivat ihan toisinpäin Tässä menetään suvereniutta ja yhteistyösääntelyn viranomaisten välillä kärsii yrityksemme, jotka investoivat tutkimuksen kehitykseen, toimivatkin sitten USA, missä kustannukset ovat alhaisemmalla tasolla täällä. Tämänkin takia me tulemme kärsimään. Olemme kyllästyneitä tällaisen salailumentaliteettiin ja on tylsää, että kaikki nämä asiakirjoja, kaikkien pitäisi voida nähdä, niitä kyllä löytyy lobbareilta ja muilta, mutta me emme saa niitä, jotka kansalaisemme. Me emme voi vain istua toimettomina ja katsoa, miten kauppaa käytetään siihen, että tartutaan aina alhaisimpaan tarjoukseen. Charles Novak Imkosta. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. En toistaa sitä kantaa, jonka olen lähettänyt teille valiokunnasta. Minä olen tässä valiokunnassa varajäsenenä, mutta haluaisin esittää kolme tai neljä nopeaa kommenttia. Ensinnäkin Minusta meidän tulisi, nyt kun luonnostellaan lopullista mietintöä, meidän pitäisi ottaa huomioon viimeisin kehitys. Ensinnäkin sitoumukset, joita sekä EU ja Yhdysvallat ovat esittäneet, jotka liittyvät siihen, että sopimuksen ulkopuolelle suljetaan julkiset palvelut, mikä helpottaa sitä, että saataisiin aikaan järkevä teksti palvelujen lukuun. Ja tämä oli myös johtopäätös IMKossa. Meidän tulisi ottaa tällainen hybridi lähestymistapa. Toiseksi viime viikolla, viime vuonna, viime kuussa komission jäsen Malmström sanoi, että mitä tulee tähän, mikä on unionin esitys, mikä liittyy konfliktien eh, kistoratkaisujärjestelmään ISDS, minusta olisi todellakin onnetonta ja vähemmän viisasta, jos lopputeksti ei ottaisi huomioon komission jäsenen tekemää ehdotusta. Ja viimeinen kommenttini koskee koko mietinnön sävyä. Minä pidän hyvänä tätä teidän alkuperäistä puheenvuoroanne, jos, joka oli hyvin myönteinen. Meidän tulisi myöskin saada tämä sama, sama sävy tähän kirjalliseen tekstiin. Te puhuitte kunnianhimosta toisella puolen Atlanttia, mutta sama koskee kyllä myös meitä, myös meidän osaltamme. Ja minusta mietinnön ei mil, missään tapauksessa tulisi heistä sellaista näkemystä sopimusta vastaan ennen kuin olemme itse asiassa edes nähneet koko sopimusta. Luotan teidän sanoihinne, että teksti olisi kunnianhimoinen ja sävy olisi myönteinen. Lopuksi menettelystä. Tämän ottivat esille jo aiemmat puhujat. On hyvä ajatus ottaa huomioon tulokset eri valiokunnista – sillä me esimerkiksi IMKossa käytimme paljon energiaa ei pelkästään lausunnon luonnostelemiseen, vaan myös siihen, että pidimme lukuisia kokouksia ja kuulemisia, joten todella pitäisi ottaa huomioon asiantuntemus, jota on eri valiokunnissa. Kiitos. Thanks a lot, David. Kiitos. Thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja luonnollisesti Pidämme mietintöön erittäin hyvänä, kattavana menettelytavasta. Emme hetkeäkään yritä kertoa näin kokeneelle poliitikolle, kuinka hoitaa tätä asiaa. Varmasti teette parhaanne, jotta saadaan aikaan johdonmukainen lopputulos, jos otetaan huomioon mahdollisimman monia näkemyksiä. Ainoa asia, jonka sanoisin menettelytavallisesti on, että me, me, jos ei tätä, emme halua tätä viivästystä, ja ainakin jos mentäisiin kesän yli, niin se, sitä ei voida mitenkään hyväksyä, mutta meidän pitäisi tähdätä kesäkuulle. On tärkeää, että parlamentti ilmaisi silloin kantaansa ja selvästi vielä. On vain viisi aluetta, tai muitakin on, mutta viisi aluetta, jotka mainitsin ja joiden kohdalla haluaisimme hiukan vahvistusta mietintöön. Ensimmäinen kysymys liittyy työvoimastandardeihin, sosiaalisiin standardeihin, ihan niin kuin monet ovat sanoneet, TTIP voisi sisältää korkeampan sääntelyn tason. Tässä pitäisi olla kunnianhimoa siihen, että pyritään myös korkeimpiin sosiaalisena ympäristöstandardeihin aivan erityisesti kun ajatellaan ilon yleissopimuksen, ne kaikki pitää löytyä myös TTIPistä. Mitä tulee julkisiin palveluihin, me olemme tehneet tarkistuksia. Totesin mukaan, pois julkiset palvelut ja olemme tyytyväisiä komissaari Malmström ottanut kantaa asiaan, vaikkakaan hän nyt ihan niin selvästi puhunut kuin luulin, niin hän on kuitenkin suhteellisen selvä tässä asiassa, et, mutta haluamme selvästi paperille, että julkiset palvelut pitäisi sulkea pois täysin TTIPistä ja aivan erityisesti yleisölliset palvelut, kuten vesi, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, koulutus, nämä selvästi kaikki TTIPin ulottuvuudesta pois. Mitä tulee sääntelyyhteistyöhön, neuvostoon korost, me korostamme EUn lainsäädäntöprosessia, mutta ei vain EUn lainsäädäntöprosessia, vaan myös menettelytapaa kansallisella paikallisella tasolla myös kun säädetään tehdään sosiaalipolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, TTIP saa näitä aloja uhata. Mitä tulee investointisuojaamiseen, tästä on puhuttu paljon, mutta ehdoton rajalinja meidän ryhmällemme ei ole sinällään investointisuojaaminen, vaan se asian ydin, että meillä pitäisi olla oikeussääntely. Pitää olla oikeussääntely. Investointisopimus, joka vähittää sääntelyä mahdollisuuksia, niin sitä emme voi millään hyväksyä. Ja vielä lopuksi, vaikka aina olemme puolustaneet EUn eri oikeuksia, TTIP on niin tärkeä kysymys, että me haluamme tehdä tarkistuksen siitä, että kansallisten par- kansalliset parlamentit pitäisi pitää täysin mukana neuvotteluissa ja heillä pitäisi olla oikeus ratifioida TTIP niin kuin Euroopan parlamentillakin on erittäin tärkeää, että TTIPin merkitys näkyy myös kansallisissa parlamenteissa ja niiden pitää olla mukana prosessissa, mutta niin kuin alussa sanoin, yleisesti ottaen suhtaudumme myönteisesti mietintöönne ja se kulkee juuri siihen suuntaan, mihin haluaisimmekin TTIPin kulkevan. Jude. Good. Thanks very much. Um... Kiitos. Tuen mitä David sanoi, mutta henkilökohtaisesti olen tyytänyt, että emme äänestä tästä 7. toukokuuta. Meillä on tärkeämpi äänestys samana päivänä. Silloin äänestetään uudesta hallituksesta yhdistyksen kuningaskuntaan. On hyvä, että voimme keskittyä nyt siihen. Tämä tarkistusten määrä heijastaa julkista yleisön huolta liittyen TTIPin on mielenkiintoista käydä läpi ne tarkistukset ja nähdä, missä ollaan yhteisellä, missä on yhteinen kanta ja missä ei. Ja on mielenkiintoista nähdä varjosetelijöiden kokouksessa, mistä asioista ollaan yhtä mieltä. Tämä on tärkeä asia myös Euroopan parlamentille siinä, että tuodaan esille, mikä on roolimme tässä asiassa Malmström on tuonut eteenpäin tulevan kauppapolitiikkaa koskevan suunnitelman, joten on tärkeää nyt tuoda esille, miten Euroopan parlamentti näkee tietyt asiat. Ja se, että on nämä, luodaan standardeja kauppasopimusten kautta ja että edistetään tätä ikään kuin luokan parasta, niin Mielestäni se on tärkeä asia ja tässä on useita tarkistuksia, jotka vievät tähän suuntaan. Julkisesta palvelusta muutama sana. Syy sille, että saamme 397 tarkistuksen kantaisia sanavalintojen mukaan, jossa puhutaan siitä, että tähän ei otetaan julkisia palveluja tai yleisen talouden kannalta merkittäviä palveluja, niin on tärkeää, että näitä ei ttipin TTIPiin. Me olemme saaneet palvelujen työntekijöiltä, palveluntarjoajilta, jossa tuodaan esille heikkoudet, joita tässä nykyisessä ehdotuksessa on. On tärkeää, että osoitamme kaikille osapuolille poliittisen tahdon jättää julkiset palvelut pois tästä sopimuksesta. Ja on tärkeää, että tämä otetaan mukaan tähän tekstiin se, että julkiset palvelut eivät kuulu tähän, että ne rahoitetaan kaikkien sopimusten ulkopuolelta. ISDSstä minä en ole millään tavoin vakuuttunut siitä, että ISDS tulisi ottaa mukaan Yhdysvaltojen kanssa suunnittavan sopimukseen oikeusjärjestelmä, joissa näissä, kotimais, näissä sopimusosapuolten maissa on riittävät puitteet ongelmien ratkaisemiselle. Intavaliokunnassa me voimme pohdiskella, mitkä nämä keskustelut ovat olleet muussa valiokunnissa. Itravaliokunnassa oli kuuleminen, jossa pk-yritykset olivat mukana. Siellä puhuttiin, mitä pk-yritykset ovat mieltä tehtävistä, ja tuolloin pk-yritykset selkeästi toivat esille sen, että he eivät halusi ISDS mukaan sopimukseen, sillä se loisi epäreilun kilpailutilanteen yritysten välille. Siksi on tärkeää, että näissä asioissa löydämme yhteisen sävelen, ja minä toivotan teille erittäin paljon onnea, että saamme tämän asian esille täysistuntoon kesäkuussa. Kiitos. Danke, u voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. puheenjohtaja. Olen nyt suuren mielellä mielenkiinnolla kuullut lukenut näitä lausuntoja muista valiokunnista. Pa- parlamentti haluaa korkeampia standardeja, mitä tulee ympäristökysymyksiin, AY-oikeuksiin, digitaalisiin oikeuksiin, kuluttajaoikeuksiin, elintarviketurvallisuuteen, kemikaalikysymyksiin, pk-yrityksiin. Sitten myös ILO-standard pitää tunnustaa tässä ilmastosta tavoitteessa pitää pitää kiinni ja pitää taata oikeussääntelyn tämä listat sitten vaan kasvaa jotka, asioista, jotka komissio pitäisi mielellään ulkopuolella. Tämä tekee tärke- selväksi sen, että muut valiokunnat näkevät myös vaaroja tässä sopimuksessa USAn kanssa, joka on ihan erilaisessa kuin EU ja edelleenkin tässä pitäisi pystyä pitämään kiinni Euroopasta periaatteesta, mutta komissio haluaa tämän sopimuksen niin kuin tarkoituksessa käsitellään varmasti sen täysistunnossa. täysistunnossa. Sitten ää, tämä mietintö, joka aikaisemmin on tehty, toteaa, että puolen prosentin voitto, joka T-tipistä voidaan saada, voidaan saavuttaa vain, jos täysin poistetaan kaikki muut kuin tulliesteet. Ja tämä argumentti on todistettu myös myöhemmissä tutkimuksissa Komissio on itse tilannut tällaisen tutkimuksen aikanaan. Haluaisin tietää mielellään, kuinka paljon voittoa TTIP vielä saa aikaan, jos me kaikki parlamentin vaatimukset myös toteutamme pidämme kiinni. Minä odotan, että me valtavan markkina-alueen, johon on paljon byrokratiaa ja on valtavasti sääntöjä ja lainsäädäntöä molemmin puolin Atlanttia. No, me, toivomme, että tavara kulkee ympäri maailmaa ja sitten saadaan suurempia ympäristöveroja. Voiko se toteutua, jos pidämme kiinni ympäristötavoitteistamme? Me käymme enemmän kauppaa USAn kanssa, mutta vähemmän keskenämme. Ja kauppaa käydään sitten kehitysmaiden kustannuksella muun muassa. Ydinkysymys sitten onkin, miksi me tähän ryhdymme? Minä väittäisin, tämä on Business Europein agendaa muun muassa. Ei tämä ole kansan toive. Tämä aiheuttaa myös yhä kasvavaa levottomuutta kansan parissa. TTIP hävettää meitä. Olen jakanut näitä tällaisia tänä iltapäivänä. Niitä on vielä saatavilla, jos te haluatte ottaa niitä mukaan. Ja tässä symbolina on tomaatti, joka symbolisoi sosiaalista, sosiaalista puoluetta. Tätä kautta haluaisin välittää viestiämme. TTIP ei ole minun it's not my cup of tea ei ole minulle tärkeä asia tai hyvä asia. Kiitos. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen esitteleisessä tässä kysymyksessä. Ensimmäinen asia on se, että kun me olemme nyt tekemissä tämän valtaisan tarkistusmäärän kanssa, kysymys on mitä me teemme, mitä me haluamme saavuttaa. Minusta meidän pitää tehdä valintoja se, miten me katsomme tätä mietintöä ja minkälainen tila tällä pitäisi täyttää tässä lainsäädäntömenettelyssä. Katsommeko me tätä seurantana, miten me seuraamme sitä mietintöä, jonka teimme kaksi vuotta sitten, ja että se olisi silloin pohja sille työlle, jota nyt tehdään, vai katsommeko me tässä jonakin sellaisena, jos me pyrimme katsomaan käynnissä olevia neuvotteluja ja katsomaan, miten hyvin ne heijastelevat niitä kantoja, jotka me kaksi vuotta sitten omaksuimme Moreiran mietinnön myötä. Tämä on yksi lähestymistapa. Toinen lähestymistapa olisi tehdä uusi päätösasema, joka korvaisi entisen. Tavallaan annettaisiin uusi valtuutus Euroopan parlamentista. Sillä kun tätä kautta sitten päätetään se, mitä tehdään ja ovatko tietyt tarkistukset sellaisia, että ne voidaan hyväksyä vai ei. Minä itse olisin ensimmäisen lähestymistavan kannalla. Olen varma, että on monia, jotka nyt ajattelevat, että kun he eivät kaksi vuotta sitten saaneet vietyä lävitse omaa tarkistustaan, he nyt haluaisivat yrittää uudestaan. Mutta syy siihen, miksi minusta se ei olisi hyvä tapa toimia, on, että tässä on kysymys liikkuvasta maalista ajatellen nykyisiä neuvotteluja. Ja se saattaisi Euroopan parlamentin sellaiseen asemaan, jossa me asettaisimme oman uskottavuutemme kyseenalaiseksi siinä, olemmeko me vakavasti otettava kumppani silloin, kun neuvotellaan kauppasopimuksista. Ja jos noudatamme minun linjaani, eli työ rakentuisi olemassa olevalle tehdylle työlle, silloin me ei tietenkään en voi te- ottaa mukaan uusia asioita ja sanoa, että haps, mehän unohdimme sitä ja tätä. Silloin meidän täytyy seurata sitä, mitä me jo teimme ja tarkistella sitä uudestaan. Minusta on syytä ja tarvetta toimia tällä tavoin. Meillä on monia hyviä ehdotuksia teidän esityksessänne. Itse asiassa suurin osa siitä on erittäin hyvää ja toimii juuri tältä pohjalta. Ja myöskin tarkastu, tarkistuksissa, jossa pyritään eteenpäin viisumivapautusta. Monet kollegat ovat esittäneet tätä samoin myöskin liikennekysymyksiä, sääntelylähettymistä, tulli äh, lähentymistä tässä me olemme viemässä työtä eteenpäin enemmän ja meidän pitäisi minusta äh, katsoa Moreiran mietintöä myös. Ja pitäisi myöskin olla enemmän äh, sitä, että kun on monia lausuntoja eri valiokunnilta, niin totta kai pitää kunnioittaa, mutta meidän pitää kunnioittaa omia sääntöjämme. Me emme voi ottaa jotakin sieltä huomioon vain siksi, että jokin valiokunta on esittänyt lausunnon, ja että jotain siihen, että vedetään 21 uutta asiaa, jotka ovat ehdottomia vaatimuksia parlamentille. Ja ei voida muuttaa mielipidettä vain siksi, että meillä on lausunto, joka on tullut valiokunnasta ja joka on eri mieltä kuin mitä me olimme aiemmin. Joten valiokuntien lausunnot pitää ottaa huomioon, mutta katsoa myöskin, syntyykö niiden kautta jotakin sellaista, että syntyy ehtoja, jotka ovat ehdottomia meille. On käyty monia keskusteluja jo ISDSstä, joten varmaankaan tässä vaiheessa ei tarvita jälleen siitä väittelyä, mutta olisin David Martin ennen kaikkea sanoa, että olen iloinen siitä, että voin kuulla teidän sanovan, että SD-ryhmä ei sinänsä ole tätä ISDS vastaan, että se olisi sopimuksessa, vaan että jos se on sopimuksessa, sen täytyy kunnioittaa myöskin oikeutta sääntelyyn voidaan totta kai päästä sopimukseen, mutta sitten täytyy myöskin tarkastella sitä, mitä me oikein tarkoitamme tällä oikeudella säätelyyn. Minä en voi nähdä ISTS mitenkään uhkaavan sinänsä sitä, että olisi oikeus säätelyyn. Totta kai edelleenkin on edelleenkin oikeus syrjiä tai äh, takavarikoida ilman, että antaa korvauksia joten voi edelleen tehdä vääriä asioita, mutta sanoisin, että ISDS, hyvä ISDS-määräys tässä paperissa tai hyvä investoinnin, hyvät investoinnin suojamääräykset voivat edistää sitä, että lainsäätäjät näkevät seuraukset, jotka ovat siitä, että harjoitetaan syrjintää tai tehdään takavarikointeja ilman korvauksia. Ja jos me yhdessä voisimme päättää sen, että me rajoitamme näitä asioita, joka on perustavanlaatuinen aikomus tässä, niin minusta meidän pitäisi toimia näin. Ja silloin me voisimme varmastikin löytää hyvän sanamuodon ISDSstä, joka voisi olla rakentava ajatellen tulevaisuutta. Kiitos. Ei, <coughs> monsieur le président. Euh. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, ihan nopeasti. Täällä on sanottu jo paljon. Olen sitä mieltä, että meidän ei pidä pelätä tarkistusten määrää. Niitä oli pitää 900. Ne ovat rakentavia ja pedagogisia. Minä halusin tehdä useamman tarkistuksen, jotta voidaan hieman täsmentää – asiakirjaa. Yritykset ja kansalaiset haluavat tarkkuutta ja että parlamentaarikot ovat sitoutuneita tähän aiheeseen, sillä kyseessä on erittäin tärkeä asia. Konkreettiset muutokset voivat ö, kenties tarkemmin määritellä sitä suuntaa, johon komission tulisi mennä, ja minä haluaisin sanoa, että minä luotan täysin puheenjohtaja esittelijään, että tässä on rakentava pedagoginen linjaus. Christopherille nyt esimerkki. Tässä puhuttiin ISDSstä. Argentiina ja ranskalainen yrityksen Suezin välillä oleva kiista, niin se kenties voisi osoittaa, mihin suuntaan voisimme mennä ISDSn kanssa. Sen nimi ei kenties ole ISDS, mutta siinä suojattaisiin niin investoijia kuin valtioita. Merci beaucoup. Kiitos. Ja nyt komissio, Ignacio. Chief negotiator. Uh, well, thank you very much, uh, Chairman, and I will be... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun todella lyhyesti. On selvää, että Euroopan komission kannalta katsottuna Tämä on erittäin tärkeä päätöslauselma. Haluamme todellakin selkeää viestiä Euroopan parlamentilta, jotta se tukisi kunnianhimoista TTIP-sopimusta. On selvää, että mietintö hyväksytään erittäin hankalana vaikeana aikana, mitä tulee TTIP-neuvotteluihin, joten, neuvotteluihin, joten tämä tulee myös vaikuttamaan merkittävällä tavalla. Te viittasitte siihen, että keskustelujen USAssa meidän pitää nyt vain odottaa ja katsoa, ja mitä nyt olemme kuulleet, niin tämä lainsäädäntö esitellään pian kongressissa, mutta tämä ei todellakaan tule olemaan mikään helppo keskustelu siellä ja meidän pitää va- seurata valppaasti, mitä TPI osuuteen kuuluu ja mistä keskustellaan kongressissa, että ei käy niin, että nämä neuvottelut vaikeutuvat tätä kautta. Mielestäni me olemme luottaneet paljon tähän parlamenttiin ja valiokuntaan, jotta saatte aikaan mietinnön, joka auttaa neuvotteluprosessissa. Te olette ottaneet esille viisi vaikeinta aluetta ja varmasti teette parhaanne, jotta löydetään kompromissit, jotka saavat laajan tuen tässä valiokunnassa ja koko parlamentissa. En kommentoi sisältökysymyksiä, ehkä vain pari kommenttia silti. Nimittäin mitä tulee investointisuojaan ja investointivälimiesoikeuteen olemme sitä mieltä, että tärkeää on, että uudistetaan järjestelmä ja komissio Komission pitää palata sitten 7. toukokuuta valiokuntaan. Silloin meillä on konkreettisempaa tietoa siitä, mistä oikein on kyse ja mi- mitä komissaari uskoo voivansa esittää investointisuoja ja väitöskysymyksessä. Sitten mitä tulee palveluihin, mielestäni on tärkeää, niin kuin monet ovat sanoneetkin, että tämä yhteinen julkilausuma, jonka komissio teki tämän kanssa ja haluaisin kiinnittää huomionne kolmanteen kohtaan tässä lausunnossa, koska mielestäni siinä on mukana joitakin selve, selviä miesteitä. Ei aiota mitenkään vapauttaa julkisia palveluita, ei mitään esteitä palveluille, joita julkinen sektori tarjoaa, eikä mitään esteitä teitä julkiselle sektorille ja palveluille, jotka aikaisemmin on ulkoistettu. Mielestäni ulko- tämä viesti on tullut varsin selvästi esille tässä yhteisessä julkilausumassa vielä lopuksi lyhyesti kestävyydestä, työoikeuksista, ympäristökysymyksistä. Me olemme vakuuttuneita, että tästä tulee yksi erittäin tärkeä, yksi tärkeistä luvuista. Me pyrimme tekemään ehdotuksemme valmiiksi ennen kuin heinäkuun neuvottelukierros alkaa ja teemme äh, liikkeelle sitä ajatuksesta, että me tarvitsemme luvun näistä kysymyksistä ja siinä pitää mennä pidemmälle kuin USA ja EU tähän mennessä ovat pystyneet aikaisemmissa sopimuksissaan. Vain tämä, näitä muutama lyhyt kommentti ja odotamme yhteistyömahdollisuuksia teidän valiokuntanne kanssa, kun ollaan siirtymässä tärkeään vaikeaan vaiheeseen neuvottelussa. Ganz herzlichen Dank, äh, liebe... Kiitos, hyvät kollegat. Sallitte minun vielä esittää muutaman loppukommentin. Todellakin tässä lyhyessä keskustelussa eilen kerran kävi ilmi, että ne alueet, joita pidän kiistanalaisina, todellakin sitä ovat. Ne ovat todellakin kiisteltyjä tässä valiokunnassa – kaikki muut näyttäisivät menevän samankaltaiseen suuntaan niin, että me parannamme yksityiskohtia miettien tämän mietinnön suuntaa. Ja minä haluaisin, että me offensiivisesti muotoilemme omat intressimme, Offensiivisesti osoitamme vastapuolelle viestin Ignatiolle, osoitamme myöskin offensiivisesti viestin Yhdysvaltoihin. Ja totta kai me näemme, että täytyy sulkea pois riskit ja että tämä on se yhteinen linja, joka meillä on, mikä mahdollistaa hyvän työn. Mitä sitten tulee näihin kistanalaisiin kohtiin, totta kai ISDS. Ignacio, minusta on kyllä perusteltua, että komission jäsen tulee valiokuntaan esittelemään omia näkemyksiään. Hyvät kollegat, minä jo kuulin huhuja siitä, että hän 7. toukokuuta haluaa tiedottaa neuvostolle uudesta mallistaan. Ja ajatellen sitä, että neuvosto ja parlamenttia tulisi kohdella tasavertaisesti, odotan, että komission jäsen ennen kuin hän menee neuvostosta lehdistöön tai johonkin muualle tulee kertomaan tälle valiokunnalle tuloksia kuulemisesta, pohdinnasta ja keskustelee meidän kanssamme. Sitten me tietysti tulemme ottamaan sen huomioon neuvotteluissa. Mitä tulee sitten tähän yleisöllisiin palveluihin, Niihin liittyvä kysymys on todella erittäin herkkä eri jäsenvaltioissa. Eri jäsenvaltioissa sillä on eri merkitys, mutta on varmistettava, että kun tämä alue avataan, se tapahtuu vain silloin, kun me haluamme sitä tai kun paikallisviranomaiset haluavat sitä. Se täytyy hyvin kattavasti varmistaa Maritse Ignacio oli aivan oikeassa. Tässä todellakin on hyötyä Malmströmin lausunnosta. Minä vaadin tällaista itse asiassa häneltä ja minusta on hyvä, että nyt se on saatu. Siihen voidaan vedota ja silloin voidaan erinäisissä muissa kysymyksissä käyttää sitä perustana – koska on olemassa sellaisia julkisia palveluita, jo, yhteisöllisiä palveluita, yleisöllisiä palveluita, joita ei tueta valtion taholta, mutta jotka siitä huolimatta ovat suojelun kelpoisia. Joten pitäisi valita asianmukainen muotoilu niin, että voidaan kehitellä tähän liittyvä perspektiivi. Mitä tulee sitten työntekijöiden oikeuksiin? Se on kysymys, joka minusta on kaikkein keskeisintä. Miten voidaan todellakin tehdä varmistuksia, jotka liittyvät riskeihin, koska totta kai me haluamme reilua kilpailua, joka perustuu laatuun ja tehokkuuteen, nimenomaan kun on kysymys palvelusta ja tuotteista. Emme halua eh, kilpailua, joka perustuisi siis sosiaaliseen polkumyyntiin. Ja siihen kuuluu luonnollisesti myös kahdeksan ydin työnormia, jotka ILO on määritellyt, ja se, että näitä noudatetaan. Minä jo mainitsin aiemmin tästä valtuuskuntamatkasta Vietnamiin. Hyvät kollegat, siellä on kyllä todella yllättynyt, kun Yhdysvaltain taholta TPP-neuvotteluissa vaadittiin Vietnamilta, että sen tulisi ratifioida ja panna toimeen nämä kahdeksan ydin työnormia, jotka ILO on hyväksynyt, ja, ja että myöskin tehdään näistä sitovia ei siis niin kuin Euroopan unionin joissakin kauppasopimuksissa, jossa me pyrimme edistämään näiden noudattamista, vaan Yhdysvallat vaatii Vietnamilta, että, että nämä todellakin sitovasti viedään lävitse. Hyvät kollegat, tätä minä toisaalta en voi ymmärtää, että Yhdysvallat nyt suhteessa tiettyihin kauppakumppaneihin vaatii sitovasti näiden normien noudattamista, mutta meidän neuvotteluissamme ei kuitenkaan pyri mitenkään viemään niitä lävitse. Tämä on asia, jossa meidän täytyy selkeästi ottaa kantaa. Mitä sitten tulee kysymykseen äh, säädösyhteistyöstä, josta David Martin puhui, se todellakin on monessakin mielessä uutta. Me olemme mitä Moreidan mietinnön yhteydessä keskustelleet siitä vielä aika vähän – mutta ei ole juurikaan erilaisia näkemyksiä tästä asiasta täällä valiokunnassa. Minä olen missään vaiheessa katsonut, että se olisi alue, josta olisi, josta olisi kiistanalaisia näkemyksiä, vaan yhteistyö standardien luomisessa voi olla hyvinkin järkevää, mutta lainsäädäntötoimet, joita parlamentit, jossa parlamentit vastaavat, silloin tällainen yhteistyö – lainsäädäntöjärjestelmässä, miten esimerkiksi delegoituja säädöksiä, niin täytyy sopia tähän olemassa olevaan järjestelmään, eikä merkit, saa merkitä sitä, että luotaisiin tämän järjestelmän ulkopuolelle uusia rakenteita. Ja tähän suuntaan kyllä menevät minusta kaikki tarkistuksetkin, ja suuntaan minusta oikea. Siinä mielessä se, että vedettäisiin tietynlainen välitilinpäätös, siinä heijasteltaisiin sitä, mitä on tapahtunut, mutta katsottaisiin myöskin eteenpäin. Ja totta kai sen täytyy olla hiukan muuta kuin se, että nyt tavallaan vain uudelleen muokattaisiin mitä Moreiran mietintöä, koskaan tapahtunut kaikenlaista sen jälkeen. Ja tämän täytyy myöskin olla yksityiskohtaisempi, koska me olemme nyt voineet perehtyä paremmin neuvotteluihin ja ajatellen sitä, että myöskin julkisuudessa on käyty hyvin laajaa keskustelua ja mehän edustamme valitsijoita – ja silloin luonnollisesti meidän täytyy huolehtia siitä, että katsomme, mitä keskustelussa on esillä ja minkälaisia esityksiä siellä julkisessa keskustelussa on syntynyt. Joten tällainen välitilinpätö, joka heijastelee sitä, mikä on olennaista ja mitä me odotamme tulevalta kehitykseltä. Ja nyt meidän täytyy sitten näitä 898 tarkistusta ja 14 lausuntoa ajatellen selvitä tästä asiasta. Minä olen kyllä vakuuttunut siitä, että me totta kai eri valiokuntien asiantuntemusta tulemme hyödyntämään, vedämme sen mukaan. Ajatellaanpa vaikka kulttuurivaliokuntaa, kansalaisvapauksien valiokuntaa, sisämarkkinavaliokuntaa. Niillä on aivan erityisiä näkökantoja, näkökantoja, jotka on muotoiltu ja jotka me voimme katsoa omaa esitystämme rikastavina ja jotka ovat tärkeitä ajatellen sitä, minkälaisen me välitämme neuvottelijoille. Toisaalta pitää myöskin kuitenkin nähdä, että ajatellen äh, kompromisseja, ne täytyisi vetää mukaan hen kompromisseihin. Ja lähiviikkojen tehtävänä tulee olemaan se, että me teemme kompromissiesityksiä, ja tavoitteena on vielä kerran se, että tämä heijastaisi mahdollisimman suurta enemmistöä niin, että saamme lähetettyä viestin komissioon ja neuvottelijoille Yhdysvaltoihin. Ja voitte olla varmoja siitä, että kaikkien kanssa, jotka haluavat kompromisseja, me käymme kompromissineuvotteluja. Eikä minä tätä ole nyt ensimmäistä kertaa tekemässä. Moni lainsäädäntö, jota menestydessä on tehty täällä, muistaakseni REACH asetuksen yhteydessä oli 3000 tarkistusta ja niistäkin selvittiin ja saatiin aikaan lopputulos, joka oli hyvä. Ja tässä mielessä olen aika lailla luottavainen sen suhteen, että se täälläkin yhdessä onnistuu. Kokemus, joka meillä on toisistamme, se varmastikin voidaan käyttää niin, että me saamme aikaan yhtenäisen kannan, joka offensiivisesti välittää ulospäin viestin siitä, mitä ovat eurooppalaiset intressimme ja minä odotan mielenkiinnolla tätä yhteistä työtä. Kiitos. Yes, sir. Niin, hyvät kollegat, tämä oli viimeinen asia tämän päivän esityslistalla, joten lopetamme hiukan etuajassa puoli tuntia aikaisemmin ja tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Kiitos.